nehmen unsere Beratungen wieder auf. Voidaan jatkaa taas keskustelua. Ja haluaisin kertoa teille, että tilin tarkastustoimiston seuraavasta asiakohdasta on vielä lentokentällä tulossa ja tulevat sitten, kun he ovat paikan päällä. Herra Parosalla on ongelmia. Ja sitten toivotan tervetulleeksi Euroopan komission pääsihteeri Martin Selmairin ensimmäistä kertaa tänne me olemme useamman kerran puhuneet teistä ja menettelytavoista. Ja oikeastaan te olette nyt hyvin tunnettu täällä siinä mielessä, koska me olemme hyvin intensiivisesti käsitelleet asiaa. Hyvä, että me hyvän kuvan puhua keskenämme, eikä pelkästään vaan ilman, että otetaan paikan päällä. Saatte saman tien puheenvuoron, koska Rusom vasta esittelee oman osionsa, kun hän on täällä paikan päällä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thanks for inviting me today. Kiitokset ja kiitos kutsusta tulla tänne vuosittaisen vastuuvapausmenettelyn puitteissa. Kiitos, että sain puheenvuoron, vaikka tilintarkastustuomioistuin ei ole vielä paikalla. Toivottavasti tämä vastaa nyt kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin, mutta pyrin olemaan standardien tasolla, kun olen ensimmäistä kertaa täällä valiokunnassa. Tervehdin kaikkia valiokunnan jäseniä. Olen on ilo olla täällä ja hyvä tavata teidät kaikki henkilökohtaisesti. Jaan johdannon neljään osaan. Ensinnäkin haluan kertoa teille muutamin sanoin, mikä on komission roolin pääsihteerin tehtävä, koska on hyvä tietää, mistä puhutaan loppujen lopuksi. Sitten äh, toiseksi 2017 vastuupapasmenettelystä muutama sana. Sitten tärkeää esittelijälle EUn lisäarvo sille, mitä me teemme nyt ja tulevana kuukausina. Ja sitten lopuksi, miten valmistaudumme tulevaisuuteen ja erityisesti mielenkiintoiseen vuoteen 2019. Mikä on komission pääsihteeristön rooli? Halusin sanoa tästä jotain, koska komission pääsihteeri toimii eri tavalla kuin Euroopan parlamentin pääsihteeri. Hänhän on parlamentissa hallinnon johtaja. Tämä ei komissiossa ole näin, vaan 50-luvulla lähtien meillä on ollut kolme päätoimintoa. Ensimmäinen pääsihteeri eh, eh, nämä kehitti. Ensinnäkin olemme komission Me teemme siis puheenjohtajan äh, nimissä kaikki nämä ähm, viralliset ilmoitukset. Sitten äh, pääsihteeri koordinoi äh, ja varmistaa johdonmukaisuuden, mutta me emme sanele muille komission osastoille tehtäviä, vaan ovat kaikki oman komissaarinsa ja ehkä varapuheenjohtajan alaisuudessa. Ja kolmanneksi me varmistamme toimielinten välisen saumattoman yhteistyön erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja sitten kansallisten parlamenttien kanssa. Ja me toimimme tietenkin puheenjohtajan alaisuudessa. Me olemme puheenjohtajan avustajia ja Junckerin komission alusta lähtien olemme komission varapuheenjohtajan avustajia myös, koska meidän tukijärjestelmämme on kaikille yhteinen, eli pääsihteeri ei ole hallinnonjohtaja komissiossa, me emme ole henkilöstöjohtajia, emme ole IT-johtaja, emmekä budjettajohtaja. Jokaiselle toiminnalle on oma pääosasto, oma komissaari, omat raportointiväylyt. Tietenkin koordinoimme asioita heidän kanssaan, mutta he ovat vastuussa omista toimialoistaan. Me varmistamme johdonmukaisuuden, mutta he ovat vastuussa omasta sektoristaan. Sitten 2017 vastuuvapausmenettelystä muutama sana. Olette kuulleet tämän jo Öttingeriltä ja muilta. Vedän siis vain yhteen, mitä olette jo voineet lukea. Mm, ehkä pitäisi korostaa myös joskus asioita, ähm, kun menee paremmin. 11 kerran äh, tilintarkastustuomioistuin on todennut, että tilit on vastaavat todellisuutta ovat oikeisia, oikeita ja virhemarginaali on Juncker-komissaarin äh, ajan alussa ollut yli 4 prosenttia, nyt virhemarginaali on 2 prosenttia. Ja kolmanneksi hallinnon puolelta olen varma, että tilintarkastustuomioistuimen jäsen vahvistaa, meillä ei ole olennaisia virheitä. Äh, se on aika ilmiselvää ja se kannattaa ehkä ääneenkin sanoa en tietenkään äh, jää lepäämään laakereillemme, äh, vaan nyt, kun tullaan Euroopan parlamenttien vaalivuoteen ja neuvotellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin kaikki katsovat vielä tarkemmin äh, kuin menneisyydessä, onko komissio, budjetti ja jäsenvaltiot ähm, todella sellaisia, että me saamme ähm, todella vastinetta rahalle, eli budjetti on asia, jossa pitää myös muistuttaa jäsenvaltioiden äh, vastuuta ja roolia siinä. Komissio on tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin kumppani ja mm, liittolainen, jotta me pääsemme toimintaperusteisempaan toimintaan. Toimintaperusteisuus äh, liittyy monivuotisen rahoituskehyksen peruselementteihin. Esittelimme touko- ja kesäkuussa näitä aloitteita ja äh, neuvotteluissa parlamentin kanssa ja neuvoston kanssa on edetty jopa yllättävän hyvin ja pitkälle. Mitä tulee suoritukseen ja suorituskykyyn, olemme budjetin kanssa ja komission resursseilla ja keskity, keskitymme siihen asiaan, mistä pääsihteeri on vastuussa. Ensinnäkin korostaisin Euroopan taloudellisen ohjausjakson osalta. Mehän kehitimme tämän finanssikriisin jälkimainingeissa. Nyt siitä on kulunut kymmenen vuotta ja en voi sanoa, että kaikki toimii täydellisesti, mutta merkittäviä parannuksia on tapahtunut ja tämä täytyy mainita, koska parlamentti, neuvosto ja vähän komissiokin on vastuussa tästä kehityksestä. Olemme kuudet, elämme kuudetta kasvun vuotta. Huomenna vuotuinen kasvuselvitys julkaistaan, eli pitkään olemme kasvaneet ja ei pitkään aikaan kuutta peräkkäistä kasvuvuotta ole ollut. Meillä on myös todella vahva työllisyysaste Euroopassa, inflaatio, tämän sanon saksalaisille erityisesti, jotka ovat siitä huolestuneita, jalankomaiset, se on 1,7 prosentissa keskimäärin euron käyttöönoton jälkeen. Eh, tämä ei ole se, mitä usein jäsenvaltioiden lehdistössä eh, otsikoissa sanotaan. 6,8 on menty 0,6 budjettivajeessa ja vain joku maa on ylisuurten alijäämien menettelyssä. Eli merkittävää edistystä on aikaan saatu ja Euroopan unioni on nyt kriisin jälkeen kriisiä edeltävässä taloustilanteessa investointien suhteen ja kasvun suhteen. Ja sitten investoinneista puhuisin sen verran. Läheisessä yhteistyössä parlamentin ja neuvoston kanssa komissio on esittänyt toimikautensa alussa ja pääsihteeri oli mukana ehm, esittelimme eurooppalaisen strategisten investointien rahaston, niin kutsutun Junckerin rahaston. Teiltä saimme hyvää tukea. Se vallankumoisti vähän EU-budjettia, 16 miljoonaa, miljardia otettiin, jotta investointeja saataisiin aikaan. No missä olemme tänä päivänä neljän vuoden jälkeen? 400 miljardia on vivutettu näistä 16 miljardista ja Junckerin rahasto tulee ensi vuoden loppuun mennessä luomaan 1,4 miljoonaa työpaikkaa ja aika ison bruttokansantuotteen kasvun myös. Ja koska te olette talousarvion valvontavaliokunta, 16 miljardia johti 1,6 prosentin kasvua 1,4 miljoonaan työpaikkaan. entä sitten kvantitatiivinen kevennys EKPssä? Se on 2,6 biljoonaa ja se luo myös BKT-kasvua. Voisi siis väittää, että EU-budjetti tekee, saa aikaa enemmän vähemmällä, eli aika hyvää vastinetta rahalle huolimatta niistä sivuvaikutuksista, joita jotkut ovat menneisyydessä kritisoineet. Kolmanneksi olemme työstäneet viime vuosina sellaista asiaa, joka on hyvin tärkeä edistysaskel, mutta sitä ei ehkä numeroin voi mitata, on Sopimus eurooppalaisesta sosiaalisten oikeuksien pilarista. Ensimmäistä kertaa toimielimet sopivat Göteborgissa viime vuonna yhteisistä periaatteista, jotka liittyvät meidän sosiaalisiin arvoihin ja oikeuksiin Euroopan unionissa. Se on ensimmäinen kerta, kun olemme yhdessä yrittäneet ja menestyksekkäästi kehittäneet yhteisen ymmärryksen siitä, mitkä ovat Euroopan sosiaalistandardit. Sisämarkkinat tarvitsevat sisäiset sosiaalistandardit, kuten esimerkiksi keskustelu lähetetyistä työntekijöistä on osoittanut, ja komissio käyttää näitä yhteisiä standardeita meidän sosiaalisessa tulostaulussa, millä mittaamme kehitystä eri jäsenvaltioissa ja käyttämme pilaria myös uusissa lainsäädäntöaloitteissa. Ehdotamme tätä myös Euroopan taloudellisessa ohjausjaksossa käytettäväksi. Neljänneksi muistuttaisin teitä siitä, mitä teemme kaupan suhteen kauppa tämän mandaatin alussa komission parlamentin ja jäsenvaltioiden välillä on ollut ristiriitainen kysymys, mutta asenteet ovat muuttuneet varmasti, kun Brexit-ihmiset heräsivät siihen, että kansainvälinen oikeusperusteinen ja sääntöperusteinen järjestelmä on tärkeä, missä me luotamme tällaiseen molemmat voittaa periaatteeseen, ei niin, että toinen voittaa, toinen häviää. Siksi Euroopan komissio on neuvotellut kauppasopimuksen Japanin kanssa. Se kattaa yhden kolmanneksen maailmanlaajuisesta bruttokansantuotteesta. Kuulostaa isolta, mutta olemme oppineet myös jotain menneisyydestä, koska kauppa vaikuttaa hyvin abstraktilta. E, siinä ei ole pelkästään voittajia, mutta siinä on paljon voittajia. Erityisesti komissio neuvotteli jäsenvaltioiden suuntaan ja Euroopan parlamentin suuntaan täysin avoimesti. Ja meillä on nettisivusto, mikä kertoo, mitä teidän eri jäsenvaltioissa, eri kaupungeissa tämä ää, vaikuttaa tämä EU-Japani kauppasopimus. Esimerkiksi jos mennään vaikka Espanjaan, tiedän, koska esittelijä on Espanjasta, ja voisin mainita jokaisesta jäsenvaltiosta jonkun esimerkin. Meillä on 600 kuusi, yli 6000 espanjalaista yhtiötä Eh, jotka vievät Japaniin. 92 prosenttia ovat pk-yrityksiä. Ja jos katsoo sitten eh, tätä karttaa, niin kolme tulee Zaragozasta. 41 000 uutta työpaikkaa luodaan Espanjaan näiden yritysten taholta ja tämän kauppasopimuksen vuoksi. Ja se 740 000 uutta työpaikkaa Euroopan laajuisesti. Te voitte tältä kartalta löytää oman paikkakuntanne, yrityksen, ehkä yrityksen osoitteen, mistä lihakauppiaasta, mistä mm, paakarista on kyse tai mistä yrityksestä, pk-yrityksestä omalla alueellanne, niin että Euroopan parlamentin vaaleissa voimme kertoa myös tarinoita, että tällä kauppasopimuksella on saatu jotain aikaan, kun parlamentti ja neuvosto ratifioivat nämä toivottavasti ennen seuraavia vaaleja. Sitten vielä viimeiseksi mainitsisin tämän asian, joka on pääsihteerin tehtäviin kuuluva asia. Sopimus komission parlamentin ja neuvoston välillä, joka toteutetaan yhteisen yhtenäisen tietosuoja-asetuksen osalta ensimmäistä kertaa perusoikeuksien ja arvojen pohjalta hyväksyimme asetuksen, joka koskee kaikkia 28 jäsenvaltiota ja kansalaisia. Tämä on hyvä kansalaisille, koska heidän tietonsa suojellaan paremmin. Tämä sopii myös yrityksille, koska heillä on vain yksi sääntökokoelma, ei 28, ja uusi puitteisto luo nyt jo paljon huomiota muualla. Japani teki kanssamme kauppasopimuksen, mutta he myös hyväksyivät meidän yleisen tietosuoja-asetuksen oman lainsäädäntöönsä Brasiliassa, Latinalaisessa Amerikassa, osassa Afrikkaakin tämä on hyväksytty. Jopa Facebook ja Google dataskandaalien myötä ovat hyväksyneet GDPRn. Eli Euroopan unionista on tullut standardien kehittäjä ja asettaja, mutta emme voi tässäkään olla itse tyytyväisiä, nimittäin tietosuoja äh, Asetus on sellainen, että kaikkien toimielinten on noudatettava sitä, koska olemme sitoutuneet uuteen lainsäädäntöön, joka hyväksyttiin syyskuussa, ja myös EU-toimielinten täytyy suojella kansalaisten tietoja, jotka ovat kontaktissa meihin. Siksi meillä on komissiossa hyvin tärkeä ähm, compliance-prosessi, eli yhdenmukaista noudattamisprosessi, koska emmehän voi sanoa muille, miten suojella ihmisten henkilötietoja, jos me emme itse tee niin. Se olisi haitallista maineellemme. Nämä olivat viisi esimerkkiä, missä voimme kertoa hyvän tarinan siitä, mitä olemme saaneet aikaan. Tarvitsemme vielä lisää hyviä tarinoita, mutta onneksi olemme päässeet eteenpäin viimeisen neljän vuoden aikana. Miten valmistaudumme tulevaisuuteen? Haluan päättää puheenvuoroni tällä. Meidän on valmistauduttava vaaleihin tietenkin. Kuka menestyksekkäästi voittaa Euroopan parlamentin vaalit, se on tietysti teidän tehtävänne, mutta me hallinnoijina komissiossa voimme siihen asti auttaa, että Euroopan unioni tuottaa tuloksia missä ikinä mahdollista. Meillä on yhteinen julkilausuma, jonka Juncker, Tajani ja mm, puheenjohtajamaa allekirjoittivat, olemme todenneet, että haluamme, äh, haluamme vielä sata lainsäädäntökappaletta voimaan. Olemme sopineet, että nämä pitää saada ennen kuin Euroopan parlamenttivaalit pidetään, ja niin olen tyytyväinen, että osa niistä on hyvää vauhtia etenemässä. Tarvitaan vielä lisää edistymistä, koska kansalaisia ei kiinnosta komission ehdotus, vaan jotain, joka todella pääsee viralliseen lehteen ja siitä tulee lainsäädäntöä. Eilen illalla oli kolmikantaneuvottelu, missä hyväksyttiin ulkomaisten suorien investointien screening-prosessi, ja teillähän on hyviä parlamentaarikkoja täällä salissa ja tämä on tärkeä viesti viedä eteenpäin. Ulkomaiset yritykset ja maat investoivat Eurooppaan, että meillä on keinoja strategisia etujamme ja kansalaisia suojata. Ja tässä olisi nyt instrumentti, jolla me voimme suojata itseämme, mutta meidän on päästävä eteenpäin myös muissa asioissa näissä 90 avoinna olevassa lainsäädäntömenettelyssä. Pääsihteerinä haluamme varmistaa, että seuraava komissio tulee jatkamaan tehokkaalla hallinnolla, joka vastaa standardeihin, ja otamme huomioon komission sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastusraporttien tulokset ja olemme juuri sopineet komission kollegiossa mm, uudistavamme sihteerin, pääsihteerin organisaatiota, koska sitä on uudistettu viimeksi 2014, eli viimeisen neljän vuoden opit on nyt otettu huomioon, mitä tulee painopisteiden määritelmään, varapuheen varapääsihteerin tehtäviin ja Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisiin tehtäviin ja mitä tulee sitten ulkosuhteisiin Euroopan komissiossa ja pääsihteerin tehtävissä. Haluamme uudistaa myös hyvää hallintotapaa Tiedän puheenjohtaja ja esittelijä, tämä on teille erityisen tärkeä asia. Meillä on komissaarijärjestelmä edelleen. Olemme sitä mieltä, että jokaisessa pääosastossa ollaan vastuussa oman alueen hallinnossa. He ovat niitä valtuuttajia, toimivaltaisia sellaisia, ja komissaarilla on poliittinen vastuu. Mutta mitä tapahtuu, jos jotain täytyy koordinoida sitten pääosastojen välillä? Siksi komissaarien kollegio huomenna aamuna äh, hyväksyä niin kutsutun rakenteen, joka on pääosastojen ja komissaarien kollegion yhteinen elin, jossa annetaan tietoja esimerkiksi IT-turvallisuudesta ja kun valmistaudumme esimerkiksi kyberhyökkäyksiin tai miten tietosuojasääntöjä on noudatettu ja miten sitten suosituksia esimerkiksi Olafilta noudatetaan miten järjestelmällisesti esimerkiksi torjua petoksia ja miten meistä tulee parempia torjumaan petoksia. Ja tämä on kollegioiden hyväksymä asia ja myös kollegio täytäntöönpanoa valvoo ilman, että yksittäiset pääjohtajat pääosastoissa olisivat siitä vastuussa. Tämä tulee nyt sisältämään kaikki komission sisäisen tarkastuksen tarkastussuositukset. Olaf saa nyt tässä uuden aseman. Tiedän, että tässäkin talossa osittain epäillään sitä, miten tämä to on toiminut menneisyydessä, koska meillä on Olafissa uusi pääjohtaja, jonka olette tavanneet jo usean kertaan, ja kun teillä on uusi pääsihteeri ja on sovittu uudesta yhteistyötavasta, niin tällainen Olafin tutkintatoiminto on sellainen, että voimme poistaa niin kutsutun clearinghouse-järjestelmän, eh, jota täältäkin päin on kritisoitu. Me emme enää tarvitse sitä. Kun meillä on tällainen Olafin poliittinen suositus komissiolle, niin komission mm, corporate governance elin tulee hoitamaan nämä asiat niin, että Olafin suositukset eh, tullaan toimeenpanemaan Hyvät kuulijat, puhuin ehkä vähän pidempään kuin oli tarkoitettu, mutta ajattelin, että saatte tutustua minuun paremmin, kun kerron vähän laajemmin. Vetoan teihin vielä lopuksi. Kyllä, tässä on paljon haasteita Euroopan unionille. Tämä on yksi sellainen viikko. Meidän on saatava nyt Brexit maaliin. Vaikka se on surullinen asia, meidän pitää vetää se homma hyvin yhteen. Paljon ihmisiä tekee töitä sen suhteen. En tiedä, pääsemmekö sunnuntaihin mennessä tuloksiin. Meillä on muitakin huolenaiheita, budjettitilanne, oikeusvaltiokysymys, mutta joskus pitää myös sanoa, missä Euroopan unioni on onnistunut, missä me olemme tehneet edistysaskeleita. Tämä ei ole täydellistä. Euroopan unionista ei koskaan tule täydellinen, mutta joskus voimme olla vähän ylpeämpiä siitä, mitä olemme saaneet aikaan yhdessä. Kiitos parlamentin, komission, neuvoston, vaikka me olemmekin se eh, pienin osa tässä toimielinten kolmiyhteydessä. Paljon kiitoksia huomiostanne. Otan vastaan kysymyksiä mielelläni. Kiitokset käydään sitten keskusteluun heti. Hyvä, Russo, hyvä, että ehditte tänne paikan päälle. Te saatte sitten seuraavaksi puheenvuoron, voitte esitellä tämän osion. Thank you, Madam Chair. Uh, first of all, I would like to excuse myself. Kiitoksia. Ihan alkuun pahoittelen, että olen myöhässä. Hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät valiokunnan jäsenet. Minulle on suuri ilo saada olla täällä esittelemässä vuosikertomus hallinnollisista kuluista, erityisesti Euroopan komission puolelta. Tilintarkastustuomioistuimen arvio vuosikertomuksesta on positiivinen ja olemme erityisesti ottaneet esille 0,5 prosentin virhetason. Tämä arvio pohjautuu 55 transaktiolle, joista, joista 26 liittyy komissioon. Aiempina vuosina olemme löytäneet pienen määrän virheitä, jotka liittyvät henkilökuntakustannuksiin ja joitain ongelmia perhetuissa. Olemme ilmoittaneet näistä komission hallinnolle. Tarkastustemme tuloksena vuonna, vuonna 2017 suosittelemme komissiolle, että se parantaisi näitä perhetukien hallinnointia ottamalla käyttöön säännölliset tarkistukset niistä tuista, mitä henkilökunta saa muista lähteistä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, olen käytettävissä lisäkysymyksiä varten. Kiitoksia saa sitten esittelypuheenvuoron. Kollega Aijala Sender, olkaa hyvä. muchas gracias, presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan kiittää myös herra Russoa. Hän puhui, puhui lyhyesti. Ja myöskin tervetuloa herra Selmaa näin. Ja me olemme puhuneet hänestä hänen poissa ollessaan. Nyt meillä on mahdollisuus vihdoinkin sitten esittää kysymyksiä hänelle. Ja tätä varmaan, tämän varmaan muutamat kollegat tulevat tekemäänkin täällä hänen läsnä ollessaan. Ja aluksi haluaisin ottaa seuraavanlaisen asian esille. Nimittäin eurooppalaisen lisäarvon luominen tietenkin on tarpeen. Ja koko meidän vastuuvapausmenettelymme osian, osiona, se on tärkeää ja myös Mayer mainitsi tästä. Mutta päivittäisessä toiminnassa tilanne on niin, että vuonna 2016 silloin tämänhetkinen komission puheenjohtaja oli jo puheenjohtajana. Silloin oli brexit äänestys myös siinä vuonna – ja kiitän teitä, että mainitsitte tästä. Ja kiitän myös siitä, että sarakossa yrityksellä on loistavia mahdollisuuksia Japanissa, että Espanjasta voidaan viedäkin tuotteita muualle. Ja tietenkin ne espanjalaiset, jotka asuvat sitten Brittein saarilla ne vähän katsovat nyt peloissaan tätä Brexit-prosessia ja miettivät, voivatko he jäädä sinne. On hyvä tällaisia esimerkkejä ottaa esille, että voidaan kertoa tarkemmin tässä kyselyt, kuitenkin ihmiset loppujen lopuksi. Ja on hyvä ottaa esille myönteisiä esimerkkejä. Kolmannet maat tekevät mielellään näin me taas ripottelemme päällemme tuhkaa, kun me puhumme omista saavutuksistamme. Eli meidän pitää puhua selkeästi siitä, mistä on kyse. herra Italianer, teidän edeltäjänne, emme nyt ole mitään lähiystäviä sinänsä, mutta uskoisin, että hän ei edes koskaan kuunnellut minua. Minä olen mukava ihminen, jos minun kanssa ollaan mukavia, mutta jos näin ei tehdä, niin kyllä sitten minä puhun suoraan suuni puhtaaksi, mitä, mitä haluan sanoa. Olen siinä mielessä vähän jopa enemmänkin negatiivinen. Nyt te olette pääsihteeri, uusi pääsihteeri. Ja toivottavasti tämä yhteistyö onnistuu paremmin teidän kanssanne, sillä teemat kuten kyberturvallisuus ovat, ne ovat tärkeitä tehtäviä myös teidän toimessanne, että nämä asiat toimivat. Tietysti on olemassa myöskin muitakin asioita, kuten komission, komission sisäiset menettelyt, sopeuttaminen ja harmonisointi ja myöskin henkilökunnan nimittämismenettelyt kaikki nämä liittyvät eh, tämän toimielimen hyvään maineeseen. Ja pitää todeta, että tässä komissio voisi kyllä olla vähän tiukempi. Ja jos sitten olette täällä vastaamassa meidän konkreettisiin kysymyksiimme, niin sitten ei pidä puhua sitten yleisistä saavutuksista, vaan pitää puhua tuollakin asioista jotka ovat tärkeitä. Niin en nyt puhu tässä nyt teidän, teistä henkilökohtaisesti, vaan puhun ylipäätänsä komissiosta, ettei siellä olisi mitään mukaan selvitettävää. Ei, kyllä herra Italienerille kerroin jo, että kyllä se häiritsee toimielimen mainetta, jos ei toimita oikealla tavalla ja jos lehdistö saa sitten tästä vihjeä. myös tässä talossa syntyi aika myrskyisä keskustelu teidän nimeämisenne johdosta. Tämä totean hänen suoraan. Eli kyllä pitää ottaa tärkeät asiat täällä myös esille. Eikä, eikä voi olla myöskään niin, että komissio ei sano, että pääsee paikan päälle, kun siellä on tärkeitä muita tapaamisia. Ei kyllä pitää ottaa asiat esille, jos ne ovat, jos ne ovat ongelmallisia. Ja sitten vielä lisäasia on myöskin sukupuolten jakauma. No, jos puhutaan tästä henkilöstöruletista, niin pitäisi katsoa vähän tarkemmin sitä, että miten se toimii. Ettei vain ihan pelkästään sanoa, että, että mies, nainen, mies, nainen, tasajako, mutta kuitenkin monet virkamiehet tai, tai piiran täyttyessä pitäisi tapahtua niin, että, että moni hakisi näitä virkoja, eikä ylhäältä pitäisi sitten päättää sitä asiaa, kuka siinä tulee. Ja sukupuolten tasajakauma ei ole se asia, johon nyt tässä pitää, pitäisi mitenkään puuttua, vaan tässä pitäisi jotain mahdollisuus ihmisille hakea näihin paikkaan, eikä, eikä peloittaa heitä heti jo hakuvaiheessa – Sehän ei ole oikea tapa toimia. Tässä varmaankin on parantamisen varaa. Ja myös tällaisen, tällaisen asian pitäisi olla myöskin selkeitä vastauksia. Teiltä myös pääsihteerinä. Ja hyvä, että täällä voidaan esitellä tämä asiakirja tästä kokonaiskoordinointijärjestelmästä tai yleiskoordinointijärjestelmästä, mikä teillä on tulossa. No tämä ei kuulosta mitenkään järkevälttävän nimi, mutta se nimi on, on mikään on, ei sillä nyt voi mikään. Toivottavasti kuitenkin täällä tavoin saadaan parempaa yhteistyötä ja harmonisointia eri toimijoiden kesken. Itse olen nähnyt, että pääosastojen välillä on aika usein ongelmia. Joskus tavoitteet ovat erilaisia. Vaat alkaa taksut pääosasta jotain toista. Ja sitten samaan aikaan ulkopolitiikan alalla tehdään jotain ihan muuta. Ja, ja jos sitten minä puhun tästä asiasta julkisesti, niin sitten äh, Rova Jorva laittaa minut mustalle listalle. Ei, kyllä tässä tarvitaan nyt tällainen varhaisvartusjärjestelmä, joka estää tällaiset ristiriidat, ettei sitten toimielimen maine kärsi. Ja sitten metodologiaan vielä. Meillä on ollut monenlaisia kuulemisia komission jäsenten tai pääosastojen kanssa. Ja aina puhutaan sisäisen tarkastuksen virhetasosta. Sehän on juuri meidän tehtävämme todeta tämä virhetaso. Ja sitten on myöskin tällainen jäännösvirhetaso olemassa. Ja me voimme todeta, että okei, okay, kyseessä on tällainen dynaaminen talousarvio, okei, okay, hyvä näin, mutta te tiedätte, että jokainen pääosassa tekee omia juttujaan, agripääosassa tehdään, tehdään toisia ja taas kehityspääosastolla tehdään taas asiat toisin. Ja GDX tekee taas asiat toisella tavalla. Niin tämä on tällaista tilkkutäkkiä. Ja näitä kaikkia jäännösvirhetasoja ei oikein voida verrata, emmekä me voi tehdä tätä vertailua silloin – ja se on oikeastaan sääli, koska tämä johtaa taas sitten ristiriitoihin meidän muuten myönteisessä yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. No nämä ovat kaikki sellaisia periaatteellisia kysyjä, joita meidän pitää vastuuvapauden yhteydessä miettiä ja, ja puhua yhdessä näistä sitten tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja arvioida niitä, miltä tämä näyttää. Kaikkien tarkastusten pitää jotenkin olla vertailtavissa ja tulokset pitää pystyä näkemään. Näissä ristiriitaisissa käsittelyissä tilintarkastustuomioistuimen kanssa on ollut kyllä vähän ongelmia. Ja olisi hyvä, jos toista kertoa tästä hieman tarkemmin. Ja tietenkin tämä asiat muuttuvat hieman aina, kun, kun ylhäällä vaihdetaan henkilöitä. Ja olisin halunnut kuulla teiltä, miten te tulette takaamaan sen, että tästä menettelystä tulee tarpeeksi avoin ja ammattimainen, jotta me täällä valiokunnassa emme saa sellaista käsitystä, niin kuin meillä joskus on täällä jotenkin tullut, että meille annetaan päätelmä eteen, joka sanoo, että kyllä parannetaan asioita, mutta ei todellakaan tee näin. Tämähän on se meidän taistelumme täällä. Kuulostaa vähän, että asioita vaan väritetään kauniisti, mutta ei tapahdu mitään. Joten tässä yhteydessä toivoisin, että myöskin että seuraavalla toimikaudella voisitte parantaa teidän toimielimenne mainetta. Ja jos minulla on vielä myöhemmin puheenvuoro, niin voit, aikaa niin voin käyttää puheenvuoron tähän. Thank you, Mrs. Rapporteur, Madam Chairman, also distinguished member of the Court of Kiitoksia, hyvä esittelijä, hyvä puheenjohtaja, arvoisat äh, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Otan esille nämä kohdat siinä järjestyksessä, kun esittiin, ja palaan siihen, mitä tilintarkastustuomioistuimen jäsen sanoi siitä yhdestä kohdasta, jota hän käsitteli tästä kriittisestä virheestä, joka löytyi perhetukien ongelmista ja heikkouksista. Komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin parantaakseen valvontajärjestelmäänsä, kuten myös ilmaisitte, ja olemme varmistaneet sen, että henkilökunta voi vuosittain ilmoittaa tietokonejärjestelmämme kautta nyt muualta tulevat tuet ja tietyt yksilökohtaiset oikeudet, jotka on annettu tietyksi ajaksi, joiden avulla virkamiehet joutuvat päivittämään tilanteensa säännönmukaisesti ja jotkut näistä tuista on myös laitettu määräaikaisiksi, mikä tekee tästä tehokkaampaa. Olemme myös tiedottaneet henkilökunnalle tästä asiasta. Useinhan kysymys on vain tiedon puutteesta ja teemme yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa kyseisessä jäsenvaltiossa varmistaaksemme, että nämä tiedot automaattisesti päivitetään. Tästä olemme samaa mieltä tie- tuomioistuimen kanssa ja seuraamme jo tätä tilannetta nyt. Ja kiitoksia siitä tilintarkastustuomioistuimelle, että mitään materiaalista virhettä tai aineellista virhettä ei ollut tällä sivustosta. Edustaja Ajalille olen samaa mieltä siitä, että olette huolissanne Brexitin aiheuttamasta epävarmuudesta. Haluan kuitenkin vedota teidän kaikkiin ja todeta, että emme me tätä Brexitia aiheuttaneet, vaan yhdistynyt kuningaskunta sen päätös siitä, jonka se on tehnyt. Me kunnioitamme sitä. Minä olen henkilökohtaisesti siitä hyvin pahoillani, mutta me emme ole tässä mitään sotkua luomassa. Me olemme neuvotelleet kaksi vuotta ammattimaisesti. Meillä on konsepti, hyvä neuvottelija, EU27, EU-Euroopan parlamentti. Onneksi olet täysin komission takana, siitä on hyötyä, nimittäin olla yhtenäinen tämän kaltaisessa neuvottelussa. Trumpin ja Brexitin kanssa neuvotellessa unioni on vahvempi, kun se neuvottelee yksin, yhtenäisesti. Euroopan unioni on neuvotellut sopimuksen, ehkäpä sunnuntaina siitä vielä sovitaan, mutta sitähän se täytyy vielä ratifioida. Ja ratifiointiongelmat ovat muulla puolella. Ja näin äh, jäsenvaltiot ovat rohkaiset meidät tähän ja meillä on tällainen, tällainen Brexitin äh, valmisteleva työryhmä, josta on nyt tullut kokonainen yksikkö. Erittäin surullista työtä. Usein käyneet ihmisten luona rohkaisemassa heitä, koska kyseessä ovat ihmiset, jotka työskentelevät tämän ei vaihtoehdon kannalta. Meillä on vastuullisia ihmisiä ja meidän täytyy tätä varten valmistautua. Komissaari Barnier on vahvistanut omaa neuvotteluasemansa. Meitä ei voi kiristää, vaikka tietysti on häiriöksi, jos ei mitään sopimusta saada aikaiseksi. Meillä on valmisteltu kahdeksan lainsäädännön kappaletta yhdessä pääsihteerin kanssa mukaan lukien kaikkien komission yksiköiden kanssa varmistaksemme sen, että tapahtuupa mitä hyvänsä tietyt asiat, jotka ovat seurausta siitä, että yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa, otetaan huomioon meidän puitteistossamme. Energiatehokkuustavoitteet, viisumikysymykset, kaikki, jotka täytyy muuttaa 27 jäsenvaltiolla, kaksi Lontoossa olevaa virastoa. Äskettäin olemme sopineet siitä, että ne voivat siirtyä. Varsinkin lääkeviranomainen ei ole mikään hyvänsä viranomainen, jossa on byrokraatteja ja virkamiehiä, vaan se on erittäin tärkeä kansanterveyden ja yhtenäismarkkinoiden kannalta. Jos olisi odotettu vielä kauemmin, niin Kenelläkään näistä ihmisillä ei olisi ollut syytä jäädä virastoon. Olisimme tuon asiantuntevuuden menettänyt yksityiselle sektorille. Kiitän siis kaikkia parlamentissa, jotka ovat auttaneet meitä viemään tämän prosessin loppuun, koska se edesauttaa sitä, että voimme suunnitella paremmin ja ne, joihin tämä vaikuttaa yli tuhat virkamiestä, voivat suunnitella jäädä virastoihin muutosta huolimatta, joka tietysti on kyseisille perheille hyvin häiritsevä. Olen edustaja Alan kanssa samaa mieltä, kun hän sanoi, että meidän täytyy korostaa näitä myönteisiä näkökohtia aliarvioimatta niitä ongelmia, joita Euroopan unionilla on ollut. Jos sallitte, olette sanonut muutaman kovan sanan minun edustaj- edeltäjästäni. Minä en koskaan puhu selän takana kenestäkään, joten minä en aio tätä nyt kommentoida. Se ei ole minun tyylini. Arvostan edustajani, edeltäjäni ja jos työskentelijäinen kanssa, jos haluatte kritisoida häntä, niin kutsutte hänet tänne. Minä en täällä halua häntä julkisesti ruveta mollaamaan. Yleisemmät kohdat, jotka mainitsitte, pyrin niihin puuttumaan. Sukupuolten välinen tasa-arvo, edustaja Ajala. Jos ette tiedä, niin täytyy kyllä todeta se täällä. Siitä lähtien, kun olen komissiossa ja kun olen hallinto äh, virassa monien mieskollegoideni, niin yllätykseksi puolustan naiskiintiötä komissiossa, eikä pelkästään muuten komissiossa. Entinen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, olen häntä auttanut tässä suhteessa luonnostelemaan ehdotuksen, joka ottaa myös yritysten hallintoneuvostoihin naiskiintiön ja Euroopan komission Junckerin sitoumusten vuoksi ja varapuheenjohtaja Georgievan ja Oettingerin toimesta. Nyt pyrkii ainakin 40 prosentin kiintiöön korkeimmissa ja keskitason hallinnon, hallintoviroissa. Helppoahan se ei ole, eikä yksikään organisaatio tähän pystynyt. Ei ulkosuhdehallinto, ei jäsenvaltioiden hallinnot, mutta me olemme edistyneet voimakkaasti. Myös pääsihteeristä siitä lähtien, kun olen ollut virassani, olemme lisänneet naisjohtajien määrää 10 prosentilla. Vielä ei ole siellä, mihin halutaan mennä. Meillä on naisten lahjakkuusohjelmakomissiossa komissiossa – ja tähän mennessä, jos katsotaan hiukan ympärille, niin nähdään, että esimerkiksi nämä kolme varavirkamista, että minulla on, he ovat kolme naista. Se ei ole mikään vahinko, vaan se on poliittinen sitoumus. Ja tärkeä kysymys. Koskaan ei ole sukupuolten tasa-arvo ollut niin tärkeä inhimillisissä voimavaroissa komissiossa. En ole ylpeä siitä, mitä on tähän mennessä tehty. Nyt ei enää eletä mitään vuotta 1918, vaan nyt on 2018. Olen kovin luottavainen sen suhteen, että seuraavina kuukausina löydämme tämän tavoitteen ja näin viemme eteenpäin naisten lahjakkuutta. Ei pelkästään sitä, mutta erityisesti sitä. Ei siksi, että tämä on meillä joku ideologia. Me uskomme ja henkilökohtaisesti uskon, että monimuotoiset tiimit toimivat paremmin koska ne tuovat enemmän kokemuksia yhteen. Ja tämä liittyy moniin kansallisuuksiin, moniin taustoihin ja eri sukupuoliin. Kysyitte asioista, jotka liittyvät minun nimittämiseeni. En voi sanoa siitä paljon, koska minä olen sen kohde enkä osa sitä. Olen kovin kiitollinen siitä yksimielisestä tuesta, jonka komissaarikollegio minulle antoi Minusta sillä kunnioitetaan sitä pitkää palvelusta, jonka olen Euroopan komissiolle tarjonnut. Paljon on siitä sanottu, mutta koskaan kukaan ei ole sitä mitään tuolla konkreettista. Minut on nimitetty sääntöjen mukaisesti ja komissaarikollegio on tehnyt päätöksensä. Ja toivon, että te kunnioitatte tätä prosessia Olen yllättynyt, että ihmiset kohdistavat tämän toimintanne, toimintansa minuun. Ymmärrän. Jos haluatte kritisoida minua henkilönä, haluatte kritisoida valintojanne, valintojani, niin tehkää. Mutta älkää näitä prosesseja kritisoiko. Minä tietysti ollut neuvotteluhuoneessa, joten tämä on vain tietoni mukaan. Itse allekirjoitin kirjeen, etten puutu tähän neuvotteluun millään No sitten hallintoneuvostoista. Kiitoksia, että osoititte ennakodotuksen tässä suhteessa. Haluan kuitenkin selvätä siitä, että yritysten hallintoneuvoston tavoitteena on katsoa horisontaalisia hallintokysymyksiä, sellaisia, jotka kuuluvat pääosastojen kontolle päivittäistoiminnassa. Kyseessä ei ole mikään poliittinen toiminta. Komissiossa edustamme selkeästi virkamiehet ja hallinnollinen rooli poliittisesta vastuusta, joka komissiolla on Puheenjohtaja Juncker on esittänyt tämän käsitteen poliittisesta komissiosta. Ei se mitään muuta merkitse kuin sitä, että poliittiset päätökset tehdään komissaariokollegiossa. Eli jos nähdään esimerkiksi erimielisyyksiä komissaarien Jurova ja Moskovisi välillä, niin näin voi olla. Jos taas on hallinnossa joku kysymys, se mitä mainitsitte esimerkiksi mahdollisista poikkeamista virhetasoissa, niin se taas kuuluisi pääosaston kontolle. Ja minä sitten, kun olen osa lautakuntaa, olisi myöskin tällainen vastuu, mutta nythän ei ole. Se rakenne, jonka Juncker on antanut tälle komissiolle, pääsihteerin roolihan mitä roolia, roolimuutosta ole tullut, se on ollut sama koko ajan. Siihen ei ole tullut mitään lisää tehtäviä. Näiden kolmen päätehtävän määritelmä, tämä rekisteri ja yhteydet instituutioihin ovat aivan samat kuin aina ovat olleet. Ja sitten se rakenne, jonka Jukka on ottanut käyttöön varapuheenjohtajien kanssa – olemme saaneet siinä nähdä, että meillä on erilaisia ristiriitaisia aloitteita, joita eri yksiköistä tulee. Aiemmin meillä oli alhaalta ylöspäin lähestymistä paljon, paljon enemmän aloitteita ja paljon enemmän koordinoimattomia aloitteita. Ja silloin kollegion täytyy puuttua asiaan. Nyt meillä on toisinpäin tämä lähestymistapa. puheenjohtajakandidaatti tulee parlamenttiin. Hän teki vuonna mm, esimerkiksi toukokuussa 2014 kansallisen sopimuksen, ilmoitti kymmenen prioriteettiaan ja sitten täytäntöön pani ne varapuheenjohtajien avulla. Eli tämä alkoi teistä ja sitten varapuheenjohtajien kautta meni kaikkien komissioyksiköiden läpi. Eli kymmenen prioriteettia syntyivät tässä parlamentissa, ne täytäntöönpati komissiossa. Ja tämä usein on johtanut myös turhautumiseen, koska mitään muita prioriteetteja ei ollut. Ja ne johtivat 25 prosentin tehokkuuden laskuun, koska olitte sopineet Junckerin kanssa tuolloin, että komissio pitäisi hoitaa vähän vähemmän asioita, mutta monet asiat paremmin. Ja on ollut siksi hyvä, että olemme keskittyneet tähän äh, tiettyihin asioihin. Se, sitä minun ei kuulu kuitenkaan kommentoida. Se on johtanut siihen, että komissio on äh, kohdistetummin toimivampi nyt ja Toisena esimerkkinä tästä voisin kertoa myös sen, että nämä kansalaisaloitteet, jotka ovat eh, erittäin lähellä myös teitä monia, edessä komissiossa kansalaisaloitteiden käsittely delegoitiin pääsihteerille, mikä merkitsi sitä, että kansalaisaloite tuli esimerkiksi TTIP-sopimusta e vastaan, ja tuo, onko se hyväksyttävä, se on juridinen päätös, ja siitä päätti pääsihteeri yhdessä oikeudellisen kanssa. Puheenjohtaja Juncker, kun hän tuli puheenjohtajaksi, hän kysyi edellisen komission komissaarilta, mitä haluaisitte muuttaa, että tämä kansalaisaloitteet ovat niin tärkeitä, että me haluaisimme tietää, että näistä päätetään. Ja haluaisin päättää tästä komissaarikollegiossa. No se, mitä sitten tehtiin, on, että nyt kaikesta keskittään komissaarikollegiossa keskustellaan suullisessa prosessissa ja näin me kohtelemme näitä kansalaisaloitteita paljon kansalaisystävällisemmällä tavalla. Ei ehkä täydellisesti, mutta ainakin voimme sanoa, että osa näistä voidaan hyväksyä ja sitten komissio nimittää ne osallisesti hyväks- osittain hyväksytyksi. Kahden viikon välein näette myös lehdistötiedotteen tästä ja komissio on keskustellut siis kansalaisaloitteista keskustelun ja kun Euroopan unionin pyydetään tekemään jotain, niin sitä ei tule jättää pelkästään hallinnon varaan. Sitä vartenhan meillä on näitä komissaareja. Esitteli hyvä ajalla. Voimme kertoa vain virhetasosta. Teemme parhaamme varmistaaksemme, että olemme mahdollisimman johdonmukaisia. Olen juuri allekirjoittanut kirjan kaikille pääosastolle, jonka avulla varmistetaan, että ensi vuonna Tehän puhutte nyt 2017, silloin en vielä ollut täällä, mutta tästä vuodesta olen vastuussa olen nyt allekirjoittanut tämän, että varmistanut siitä, että meillä on mahdollisimman paljon johdonmukaisuutta. Katsotaan yksityiskohtaisemmin näitä virhetasoja, jäännösvirhetasoja. Ja tämä liittyy tähän monivuotiseen luonteeseen, joka budjetillamme on. Ja tietysti teidän tuomioistuimen ja meidän välillämme on eroja näissä arvioissa. Pyrin saamaan johdonmukaisuutta myös tässä suhteessa. Ja myös edeltäni ovat tehneet parhaansa. Jos tuette minua enemmän, niin yritän saada vielä paremman tuloksen aikaiseksi. Kiitoksia kovasti. Tein mielelläni läheistä yhteistyötä teidän kanssanne, edustaja Ajala. Kiitoksia myös näistä ystävällisistä sanoista. Arvostan niitä kovasti. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Seuraavaksi minä voin aloittaa EP. varjoesittelijänä. Voin vain tässä todeta vain näin pöytäkirjaan, että pääsihteerin valintaan liittyen meillä on vähän erilainen kanta kuitenkin kuin teillä. Mutta mikä se kanta sitten olikin? Huomenna keskustelemme tästä vetomus valiokunnan kanssa, kun puhumme oikeusasia naisen valinnasta. Mutta kuitenkin onkin osoitettu, että taas toimeentarttua henkilö ja ensimmäinen asia on ollut tämä clearinghouse-menettely, on päätetty. Tämä oli Olavalle tärkeä asia, joten kiitokset tästä. Ja sitten toinen asia, jonka juuri mainitsittekin täällä, tämä Corporate Management Board, eli joka kollegiossa huomenna ilmoittaa. Olisi mielenkiintoista saada myös tämä asiakirja tähän liittyen, koska voisimme näin tarkemmin katsoa, miten tämä toimii. Sisäinen tarkastus on muutamia asioita tutkinut, jotka ovat meille mielenkiintoisia näin parlamentaarikoina. Eli esimerkiksi yksi syy oli kirjallisten kysymysten käsittely, nämä parliamentary questions-osio. Tässä tarkastuksessa nyt ei ole kyllä kauhean paljon tästä, vain yksi rivi taitaa olla. Mutta jos tällainen suuri hallinnollinen prosessi aloitetaan, niin pitäisi ainakin tämä, ne vastausneuloja tämän paperin arvoista, millä ne painetaan. Me näemme näistä kirjallisista kysymystä, joita me vastataan sitten tavalla, joka ei ole tämän menettelyn arvoista eikä parlamentin arvoista, joten tämä on se teille pyyntö ja vetomus. Sitten toinen asia liittyy tähän hallintoon itsensä, governance. Me olemme sisäisestä raportista nähneet, että tietenkin on tiettyjä sisäisiä raport- äh, tilastietoja, jotka eivät ole Eurostatin tekemiä. No, Meilläkin on tietysti tällaisia, tämä oli vain vahvistunut sille. Nyt sinun tietää vähän enemmän tästä. Mitä tilastotietoja on, on kyseessä sitten ja miten tämä tilanne jatkossa paranee? Voisitteko kertoa tästä vähän? Ja nämä huomiset muutokset, miten nämä sitä vaikuttavat tarkastuskomitean, eli All Progress-komitean alun perinhän tätäkin piti kehittää, joten voisi hyvä kertoa, kertoisit tästä vähän enemmän. Mekin haluamme tietenkin saada, että komission jäsenet toimivat talousarvion osalta paremmin. Ja sitten kolmas asia liittyy henkilöstöleikkauksiin. 2013 5 prosenttia leikattiin, mutta silti kuitenkin AD-määrä taas sitten lisääntyi. Ja sitten tuli tuollainen ASD-kategoria, 445 uutta paikkaa ja sitten contract agents, niitäkin tuli lisää vielä. Jos tämä kaikki lasketaan yhteen, niin 10 niin prosenttia ovat lisääntyneet loppujen sitten paikat vuodesta 2013. Eli oikeastaan sitä 209 paikkaa säästää. Ja nykyään maksetaan vähemmän ylityötunteja, se on tietenkin hyvä, mutta olisin kuullut teidän kantanne tähän liittyen. Sitten vielä seuraava asia. Meillä on 65 virkamiestä, jotka on vuonna 2017 jälkeen ylennetty, ja sitten myöskin henkilöt, jotka on nostettu neuvonantajan asemaan. Tässäkin kysyisin, että henkilösäännöstön käyttö tässä on vähän ihmetyttää. Ja olisi hyvä kuulla teiltä, miten te näemme nämä ylennykset ja mikä näiden varsinainen merkitys oikein oli. Ja sitten viimeinen asia koskee tätä eurooppalaisen poliittisen keskuksen kohtaloa, miten sitä tullaan kehittämään. Voisi kuulla tästä vielä lisää. Sitten seuraavaksi liberaalien edustaja Olkaa hyvä. Yes, sir. Thank you very much, madam. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset pääsihteeri, että tulitte joukkoomme. En ole liian kriittinen, koska olette ensimmäistä kertaa täällä. Avauspuheenvuoronne oli enemmänkin PR-tarinaa Euroopan unionista, vahvasti sitä tuen. Ja viitaten sitten vuoteen 2017 josta nyt on puhe pääasiassa, niin oli kuitenkin ilo kuunnella teitä. Oli hyvä tietää, että pääsihteeri on itse asiassa puheenjohtajan alaisuudessa työtä tekevä. Olin tyytyväinen erityisesti yhteen korostamaasi kohtaan. Kerroit, että suoritus ja suorituskyky on yksi tärkeimpiä asioita komission työssä ja tulevassa rahoituskehyksessä. Minua on erityisesti kiinnostanut suoritus sen jälkeen, kun minut valittiin tänne vuonna 2009, ja silloin ei kiinnitetty paljon huomiota suorituksiin, suoritukseen tässä talossa sen paremmin kuin tilintarkastustuomioistuimessakaan, mutta paljon on muuttunut sen jälkeen ja olen tyytyväinen, että suoritusta nyt korostetaan. Kuitenkin, jos ajatellaan tiedonantoa, joka on tämän päivän perusasiakirja, jonka Oettinger julkaisi, niin vain viimeinen lause siinä itse asiassa kahden sivun tiedonannossa puhuu suorituksesta. Siinä ei puhuta sen painoarvosta, mutta minulle suorituksen pitäisi olla pää huomion kohde, ei pelkästään PR-puheessa, vaan myös ihan todellisesti komissiolle. Ja jos haluaa EUsta kertoa PR-tarinaa, niin pääelementti siinä olisi juuri se suoritus. Um, Koska se on ainoa keino kertoa, mikä on EUn lisäarvo, että me emme vain pelkästään siirtele rahoja paikasta toiseen EU-ssa, vaan investoimme nimenomaan niihin kohteisiin, mistä löytyy se suurin lisäarvo ja missä suoritusta todella on. Kun katsotaan suoritusta tai suorituskykyä ja sanoit, että se on monivuotisen rahoituskehyksen avainelementti, luin tarkkaan tilintarkastustuomioistuimen raportin, joka julkaistiin 17.11. yhteisestä maatalouspolitiikasta ja maataloudesta. Ja jos yhteinen maatalouspolitiikka on yksi asia, niin se ei ainakaan perustu suoritukselle ja suorituskyvylle. Se on tilintarkastustuomioistuimen päähuomio. Ja teitähän varoitettiin tästä asiasta jo ennen kuin yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeva raportti julkaistiin, koska tilintarkastustuomioistuin äh, julkaisi jo raporttinsa yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta ja sanottiin, että jos suoritus otetaan pohjaksi, niin silloin politiikkaa pitäisi perinpohjin muuttaa. Ollaan nyt rehellisiä, näin ei ole tapahtunut, sitä ei ole radikaalisti muutettu ja perusviesti tilintarkastustuomioistuimelta on, että suorat tuet eivät ole suoritusperusteisia. Eli tätä voisi ehkä miettiä hetken verran, kun emme katso pelkästään vuotta 2017 tässä. Sitten vielä viimeinen kommenttini niin puheenjohtaja liittyy niihin korkearvoisiin virkamiehen, erityisesti entisiin pääjohtajiin, heidät korvataan jollakulla muulla. He saattavat sitten erityisroolin. Heistä tulee vaikka erityisneuvonantaja. Vuonna 2017 oli 118 erityisneuvonantajaa. Minun tietooni eh, nämä kaikki 118 ei, heille ei ole annettu tärkeää tehtävää, joka keskittyy lisäarvoon. Tiedän, että monet eh, viettävät aikaansa muun muassa Firenzessä Euroopan yliopistossa – eikä se haittaa, että siellä Firenzessä ovat, mutta emmekö he voisi käyttää heidän uskomatonta asiantuntemusta ja tietotaitoaan paremmin niin, että luotaisiin lisäarvoa enemmän Euroopan unionille kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Tämä on konkreettinen kysymykseni liittyen 2017 vuoteen ja henkilöstöpolitiikkaan. Puheenjohtaja, pelkään, että joudun lähtemään äänestämään ympäristövaliokuntaan, mutta avustajani kuuntelevat tarkkaan pääsihteerin vastauksia. Kiitos. Stas, bitte. Stas, edustaja Stas, olkaa hyvä. Welcome, Selmayr. Kiitoksia ja tervetuloa edustaja Selmayr, eh, herra Selmayr tänne näin. Emme ole tavanneet aikaisemmin, joten hienoa, että nyt voimme henkilökohtaisesti tavata täällä. Ja meillä on kyllä aikamoinen äh, rypäs kysymyksiä täällä. Vuosi, raportti tai tämän suoritusraportti, sehän on teidän arvionne hallinnon toimista tämänhetkisessä toimintakentässä – Luin tämän äh, raportin ja mm, näin täällä enemmänkin myönteisiä, positiivisia viestejä. Totta kai komission tärkeimmät asiat mainitaan täällä myöskin ja virhetasot vaikuttavat aika hyviltä, mutta onko tämä teidän oma arvioinne asioista vai onko kyseessä myöskin se, että tilintarkastustuomioistuin on mukana tässä. Ovatko he olleet valvomassa tätä? Lukeeko tilintarkastustuomioistuin tämän raportin? Tuletko he tarkastelemaan? Ehkä asioita pitäisi enemmän tarkastella vielä. Minä luin tämän kollegoiden kanssa yhdessä läpi ja huomasin, että jos esimerkiksi katsotaan vaikka rahoitushallinnon yhteenvetoa tässä raportissa, niin tässä nähdään, että komissio on 1,7 prosenttia lisännyt tiettyihin summiin, mutta tilintarkastus tuomioistuimen raportissa vuonna 2017 on virhetaso liittyen näihin maksuihin, jos nyt oikein tämän näin. Tällä yllä, prosentilla 7 jäädään tuon prosentilla jäädään tuon aineellisen virtason alle, mutta kun luen tämän vuoden 2017 vuosikertomuksen, niin saa nähdä, että tuomioistuimella on paljon heikkouksia. Se ottaa esille paljon erilaisia virheitä, varsinkin operatiivisissa ohjelmissa, jotka ovat yllättäen näiden kahden prosentin marginaalin yläpuolella. Ja samalla saan lisää lukea tästä vielä, että komissiossa ei ole pelkästään yksi, vaan 13 erilaista virhemarginaalia. Ne virhemarginaalit, jotka annetaan, eivät ole vielä lopullisia, koska niitä ei ole vielä mm, laskettu mm, maksuissa. Ennakot, joita on maksettu rahoitusvälineisiin, niiden avulla tämä lopputulos hiukan vesittyy. Ja näin haluaisin tietää, hyvä pääsihteeri, että mikä teidän näkemyksenne on tästä? Miten on mahdollista, että tämä teidän kertomukseni niin merkittävästi eroaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta? Toinen kohta, jonka voisin ottaa esille, on, että kun puhutaan nyt sitten tästä sovellettavasta varahoitoasetuksesta ja sitten puhutaan yhteistä maatalouspolitiikasta. Käydään keskusteluja näistä niin sanotuista yhteisisäännöksen asetuksesta, niin yhä enemmän nähdään, että puhutaan niistä siitä valvonnasta, jota maksuihin kohdistetaan komission puolesta, että niitä vähennetään ja hyvin pitkälti myös tämä velvollisuus tuupataan jäsenvaltioille. Ja tässä minulla on kysymys Ennen kaikkea kun kuulen vielä jotain tästä toiveesta ja odotuksesta, että tämä oikeusvaltioperiaate pitäisi ottaa huomioon siellä, missä väärinkäytöksiä on, missä rahoitusta tarvitaan lisää, niin tämä nyt on kuitenkin vähän ihmeellinen ajattelumalli, jos valvonta sysätään tuolta keskustasolta jäsenvaltiotasolle, miten voi sitten odottaa, että jäsenvaltiossa jossa tuo oikeusvaltioperiaate ei noudatetakaan ihan pilkulle. Mehän kaikki tiedämme kyllä, mistä tässä puhutaan. Komissaari Timmermanskin otti tämän selkeästi esille. Miten sitten voidaan noudattaa, että nämä jäsenvaltiot, jotka ovat mukaan vastuussa valvonnasta, että ne tekevät sen kunnolla tavalla, kunnollisella tavalla ja voidaan sanoa, että virhetaso olisi oikealla tasolla? Tämä on toinen kysymys. Kolmas koskee sitä, että tämä liittyy tähän konkreettiseen checkin tapaukseen. Aika monen komissaarin kanssa on tästä jo keskusteltu. Ja me kävimmekin valiokuntana siellä paikan päällä. Siellä nähtiin aika erikoisia tilanteita. Transparency International on esittänyt valituksen. Ja sitten Tsekin piraattipuolue on käynyt kirjanvaihtoa komission kanssa tästä tilanteesta, jonka mukaan eh, Tsekin pääministeri ja Tsekin pääministeriä epäillään siitä, että, että hän on hyödyntänyt asemansa väärin, että tässä on eturistiriita. Hän on pääministerinä hallituksessa ja samalla kuitenkin hänellä on suhteet yrityksen, joka on tärkeä edunsaaja, joka saa paljon miljoona tukea Euroopan komissiolta. Budjettivalvontavaliokunnassa olemme tässä esittäneet paljon kysymyksiä myös komissaari Oettingerille syyskuussa, ja tuolloin hän vastasi meille, että me suhtaudumme tähän vakavasti. Aiomme tehdä yhteisen tutkimuksen, kaikki pääosastot yhdessä, jotka tähän asiaan liittyvät. Se oli itse asiassa kolme viikkoa sitten Strasbourgissa komissaari Hoganin kuulemisessa vahvistettiin, että kyseessä oli yhteinen tutkimus Agri, Regio, Emplin ja budjettivaliokunnan välillä. Ja eilen eh, komissaari Kretsu oli paikalla kirjallisissa vastauksissaan, joita meille antoi tästä kysymyksestä, sanottiin, että ei mitään virallista yhteistä tutkimusta olekaan käynnissä. Me teemme ihan tavallista tutkimusta, koska tänne on esitetty valitus. Ja se kyllä on ihan samankaltainen kuin teidän vastauksenne, mitä annatte kirjallisen kysymyksessä sanotte, että ei mitään yhteistä tutkimusta ole käynnissä. Aiomme parlamentille sitten kertoa tästä tilanteesta mutta mitä yhteistutkimusta ei ole. Tänä iltapäivällä me käsittelemme pääjohtajien ja budjettipääosaston Agri, Empl ja, ja regiopääosaston kanssa näitä kysymyksiä. Anteeksi, valiokuntien kanssa näitä kysymyksiä. Ja sen mukaisesti tätä asiaa koordinoitaisiin. No, Minä haluaisin tietää, että mitä tässä nyt oikein tapahtumassa. Miksi ei voida sanoa, että on käynnissä tutkimus ensinnäkin, toiseksi, että tuo tutkimus että sitä koordinoi neljä pääosastoa ja että hyvin lyhyesti, hyvin lyhyellä aikavälillä saamme tuon tutkimuksen tulokset Euroopan parlamenttina. Tämä ei nyt ole ihan mikä vain juttu, vaan asia, josta on valitettu. Kysymys on pääministeri eturistiriidasta. Pääministeri, joka, jolla on suhteet tiettyyn yritykseen ja se on uuden varhoitoasetuksen vastaista. Eikä se oikein sovi entisenkään, mutta tämän päivän kokouksessa on selkeästi sanottu, että myös vanhassa asetuksessa on riittävästi säännöksiä, jonka mukaan voidaan pyrkiä välttämään näitä eturistiriitoja. Haluaisin siis kuulla teiltä nyt valaistusta tähän asiaan, hyvä pääsihteeri. Sillä tämä on hyvin vakava kysymys. Se on myös Tsekin etujen mukaista. Siellä on ollut mielenosoituksia viime sunnuntaina ja viime perjantaina äänestettiin parlamentissa. Eli voisitteko antaa tästä nyt hiukan lisätietoa? Kiitos. Ich habe nur drei Wortmeldungen. Kolme puheenvuoropyyntöä. Te Jong vielä, olkaa hyvä. en ook van mijn kant hartelijk welkom uh, eh, Andreas Elmaier. Kiitoksia, kiitoksia. Eh, pääsihteeri Selmayr, haluan myös painottaa sitä, että näissä keskusteluissa oli kysymys myös tästä prosentista, eikä henkilön, eh, henkilön ominaisuuksista silloin, kun teidän paikastanne neuvoteltiin. Me saimme eilen keskustella raportista, joka koskee uusia asiantuntijaryhmiä koskevia sääntöjä. Ja tämä on mielestäni hyvin tärkeä kysymys integriteetin kannalta. Pyrin puhumaan lyhyesti, sillä meillä tulee aikaa myös vastauksiin. väärinkäytösten paljastajien horisontaalinen asema komissiossa. Mehän olemme kuulleet siitä, millä tavalla jäsenvaltiot hoitavat näitä henkilöitä. Ja on puhuttu siitä, että komissiossa ja ehkäpä oikeusasiamiehen luona pitäisi olla sellainen yhteyspiste, johon väärinkäytösten paljastajat voivat ottaa yhteyttä silloin, kun haluavat paljastaa jotain, joka liittyy Euroopan unionin taloudellisiin etuihin. Ja sitten sellainen neuvoantava instanssi joukkopuoleen. Värkätysten paljastajat voivat kääntyä kysyäkseen neuvoa, mitä pitäisi tehdä. Se pitäisi auttaa äh, aineiston keräämisessä ja näiden väärinkäytösten paljastajien itsensä auttamisessa – Olen puhunut paljon tietohenkilön kanssa, joka työskentelee Euroopan komissiossa. Hän sai tällä kesänä potkut. Hän sanoo itse, että oli väärinkäytösten paljasta ja minä itse en tunne kaikkia näitä sääntöjä, joita komissiossa on ja millä tavalla toimitaan, kun henkilö erotetaan, mutta kyseessä on tilanne, joka on ollut alakomaiden mediassa ja jopa parlamentissakin, ja on, siinä on kiinnitetty paljon huomiota siellä ja tällä hetkellä henkilö on Alankomaissa. Hän joutuu maksamaan komissiolle takaisin 180 000 euroa epäoikeudenmukaisesti saatun palkan muodossa. Ja se, mitä minä nyt tässä koko lähestymistavassa kaipaan, ja yleisesti ottaen on tämä inhimillinen puoli. No, säännöt ovat selkeät, mutta Täytyy kuitenkin ajatella, että väärinkäytösten paljastaja tarvitsee suojaa. Hän kantaa riskin ja meidän täytyy toimia heidän kohtaan, kohdallaan toisella tavalla kuin muiden henkilökunnan jäsenten kanssa. Olen epävirallisesti myös ottanut yhteyttä ensimmäiseen varapuheenjohtajaan, mutta tässäkin nyt otan esille sen, että eikö voida yhdessä katsoa sitä, saataisiinko tässä nyt jonkunnäköinen järkevämpi ratkaisu aikaiseksi. ylipä, ylipäätään siis myös tähän äh, väärinkäytösten paljastajan asemaan pitäisi saada korjausta. Kollegi Salafranca. Edustaja Salafranca, olkaa hyvä. Gracias, eh, señora presidenta. Eh, quisiera también sumar... Kiitoksia, puheenjohtaja. Myös minä haluaisin yhtyä niiden kuoroon, jotka täällä ovat kiittäneet tilintarkastustuomioisten edustajaa ja pääsihteeriä – Kyseessähän on vuonna 2017 vastuuvapaus komission talousarviolle ja kyseessä on myöskin demokraattinen vastuu jota tämä pitää tapahtua sitten vastuullisten komission jäsenten paikalla olla aamupäivälläkin oli näin. Ja on myös hyvä, että meillä on täällä komission pääsihteeri paikan päällä, voimme keskustella hänen kanssaan. Sillä yhteistyö Euroopan parlamentin ja komission kesken, eli toimielinten kesken, sen pitää toimia harmonisesti, jotta Orpo voi kehittyä jatkossakin. En halua puhua nyt pääsihteerin nimittämisestä mitään. Sehän tapahtui silloin aikoinaan. Ja meidän puheenjohtajamme hän totesi, että tästä tulemme vielä keskustelemaan vielä lisää sitten työjärjestysvaliokunnassa ja vetomusvaliokunnassa. Mutta oli miten oli. Minulla olisi muutama kysymys pääsihteerille. Miten voidaan parantaa pääosastojen välistä koordinointia komissiossa? Mitä menettelytapoja on olemassa tähän? Ja sitten on olemassa myös toinen aspekti, joka minua kiinnostaa, se on viestintä. Miten voidaan parantaa toimielinten välistä viestintää ja miten voidaan aikaan saada se, että meillä on enemmän avoimuutta toimielimissä. Komissiohan ei ole mikään tyhjiö, vaan se on eurooppalainen toimielin, joka on keskellä Eurooppaa. Ja, ja, ja sen pitää myöskin puolustaa mainettaan kansalaisten silmissä. Sitten toinen asia, täällä pääministeri, äh, pääsihteeri mainitsi tämän Japanin kanssa tehtävän sopimuksen, joka tullaan ratifioidaan pian oikein. Onneksi olkoon, että olette saaneet tämän kauppapolitiikan ajalla aikaiseksi. Mutta USA kanssa sopimus ei ole vielä onnistunut, mutta sitten Kanadan, Vietnamin ja Singaporin kanssa taas on menestyksellisesti neuvoteltu. Ennenkin tällä hetkellä olemme taas sitten hyvin herkässä tilanteessa, mitä tulee unionin ja meillä on ollut kysymyksiä siitä, että, että miten sitten voidaan näillä sopimuksilla vastustaa protektionismia ja mitä neuvotteluja voidaan aikaan saada – ja mit, mitä ratkaisuja tässä pyritään saamaan aikaiseksi. Muuten voin todeta myöskin, että täällä on myöskin näitä finanssivälineitä, joista keskustellaan. Eli miten nämä finanssivälineet, joista me keskustelemme parlamentissa, me myös selkeät kannat, miten näiden tilanne on sitten. Ja me olemme aina todenneet täällä, että pitäisi yhdentyvällä tavalla lähestyä näitä, mutta kaikki tulee samaa mieltä, että kehittää näitä rahoitusvälineitä jatkossa. Joten meidän pitää parlamentissa pystyä jatkossakin valvomaan näitä rahoitusvälineitä ja uskon, että tämä tapahtuisi paremmin näin. Sitten vielä viime kollega Kavä. Kiitos niin lyhyesti kuin mahdollista. Pääsihteeri, haluaisin jakaa vakaumukseni siitä, että integriteettipolitiikka on vastuuvapausmenettelyn olennainen elementti ja meidän pitäisi saada hyvin konkreettisia vastauksia tiettyihin periaatekysymyksiin, jotka kuuluvat päätöslauselmaesitykseen 18.4 ja haluaisin ottaa kolme niistä esille niin, että voitte pyrkiä vastaamaan näihin. Ensinnä, miksi komissio käytti eri menettelytapaa äh, varapääsihteerin nimittämiseen ja pääsihteerin nimittämiseen, ja saman kollegion kokouksen aikana jaoitte näkemyksen siitä, että äh, sääntöjä noudatettiin, mutta miksi kahta eri sääntökokoelmaa käytettiin. Parlamentin pääsihteeri vetosi komissioon ja tämä on nyt jo teidän nimityksenne ulkopuolinen asia. Kappaleessa 29 pyydettiin tarkistamaan ennen 2018 loppua, joka on lähestymässä, tarkistamaan sen hallinnollisia menettelytapoja ylempien virkamiehen osalta, jotta voidaan täysin varmistaa se, että paras ehdokas valitaan – maksimaalisen avoimuuden ja tasavertaisten mahdollisuuksien puitteissa niin, että ollaan esimerkkinä muille EUn toimielimille. Ja sitten kappaleessa 30 todetaan, että artikla 17 komission työjärjestyksessä antavat hallinto vastuun pääsihteerille, sillä pitäisi, hänellä pitäisi olla puheenjohtajan luottamus ja pitkä johtamiskokemus ja pyritään selventämään nämä säännöt, jotta voidaan varmistaa pääsihteerin täysi puolueettomuus, riippumattomuus poliittisista puolueista ja tämä selvennys pitäisi tapahtua syyskuun loppuun mennessä tänä vuonna. Olisin kiitollinen vastauksista. Ein Strauß vielfältiger Fragen, bitte schön. Tässä oli monenlaisia kysymyksiä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Madam Chair, members of uh, the Con Committee for the very rich... Kiitoksia valiokunnan jäsenille hyvin äh, moninaisista ja myöskin mielenkiintoisista kysymyksistä. Aloitetaan lopusta. Tämä on kaikkein vaikein kysymys näin ihmisenä. Minä toteaisin, älkää kysykö minun integreettiniä, jos et tunne minua minä totean vain tämän, että älkää epäkö myös neutraliteettia, niin en minä ole mikään poliitikko. Jos et, minä en ole puoluepolitiikko, enkä ole koskaan ollutkaan sellainen. Ja sen takia mitä aina todetaan, no, että on pelkästään huhuja, ja tämä ei ole totta. Ja puhukaa ihmisten kanssa, älkää puhuko heistä. Puhu, puhukaa heidän kanssaan, älkää vaan puhuko heistä. Minä olen vakuuttunut eurooppalainen, ja olen ollut sitä koko elämäni, olen 14 vuotta ollut komissiossa ja olen koko elämäni tähän sitoutunut. Oikeusasiamies ei ollut koskaan minun toimini puuttunut. Eikä kuunnelkaa ihmisiä, jos haluatte. Ja sitten taas jotain asioita voitte puuttua se mitä kollegion päätöksiä, mutta minä itse olin aika tyytyväinen, että minun pelkästään nimetty tähän toimeen, mutta menettely tapaan. Että komissio olisi pelkästään pelkästään nimetä minut, mutta olen tyytyväinen, että menin tämän menettelytavan läpi, läpi että voin poristaa, että voimme tehdä tähän on. Ja puhuit minun hallinto kokemuksestani. Tässä voi olla joko kaksi totuutta, joka olen kykenemätön, tai sitten pystyn hallimaan kaikkia asioita. Mutta molempia, asioita väittää Brysselissä. Mutta se, että todettaisiin, että, että minulla ei ole hallintokokemusta, se on aika yllentävää, koska olen monissa menettelyissä sen se todistanut tämän 15 vuoden kokemuksen aikana. Mutta jos teillä on todisteita siitä, että en pysty hallinnoimaan, niin, niin tulkaa kertomaan tämä komissiossa. Mutta älkää puhuko huhuista. Komissio ei tee mitään hallinnosta menettelyä, vaan ne ovat lainsäädännöstä määräystä ja järjestelyä. Ne ovat sääntöjä, jotka lainsäätäjä on hyväksynyt. Ja sama menettelytapa on käytetty monissa ihmisissä, moniin henkilöihin, mutta ongelmia on vaan ollut meidän, meidän kanssa. Teillä on ongelma minun kanssa, mutta ei menettelyn kanssa. Mutta jos teillä on ongelma minun kanssa, niin kertokaa mikä ongelma teillä minun niin on. En minä ole mikään monsteri. Minä olen inhimillinen henkilö ja minä olen myöskin eurooppalainen. Minä, minunkin pitää pystyä vastaamaan näihin syytöksiin. Ja sitten toinen kysymys, Rova Kressle, puhuitte parlamentin kirjasten kysymysten käsittelystä – minä otan ne henkilökohtaisesti hyvin vakavasti. Luen ne kaikki kysymykset, jotka liittyvät jotenkin minuun, koska minusta on tärkeää käydä vuoropuhelua parlamentin kanssa. Ja tiedän niitä hyvin paljon. Ja tämän takia pyydän anteeksi, jos ole vastaukset ole täydellisiä, mutta pyrimme tekemään ne mahdollisimman täydellisiksi. Mutta pääsihteeristö ei maastaa niihin, vaan koordinoimme niitä. Komission jäsenet itse heidän kabineteissaan pitäisi katsoa näitä. Ja tämä on sitten vastaus on kollegioprosessin tulos. Ja tämän takia joskus ne ovat ehkä ole niin selkeitä kuin komissio jäsen antaisi täällä paikan päällä, koska jokainen kirjallinen kysymys käy kollegion kautta, mutta minä itse pyrin katsomaan niitä myöskin enemmän, ja itse olen sitoutunut näihin myöskin. Ja voitte luottaa minuun tässä asiassa. Tilastotietojen hallinnointi. Tilastotiedot otettiin esille tämän johdonmukaisuuden. Ja otan tämän osittain kyllä huomioon, voin todeta, että Eurostat pari viikkoa sitten lähetti kaikille yksiköille kirjeen, että voidaan johdonmukaisuutta parantaa. Me tarvitsemme johdonmukaisia, luettavia tilastotietoja politiikan pohjana ja pitää huolehtia, että ovat kaikki luotettavia tietoja. Puhuitte muutoksista, rouva puheenjohtaja, tähän tarkastus edistyskomiteaan. No se komitea on sellainen, joka tavallaan myöskin edistysaskel tässäkin komissiossa. Me varapuheenjohtaja Timmerman on tässä hyvin vakavasti mukana. Hän on ottanut sen mukaan myöskin komission jäsenet jo. Ja aikaisemmin komission jäsenet eivät osallistuneet, nyt on neljä, viisi komission jäsentä aina paikan päällä. Eli prosessi on paljon parempi ja mitä nyt pyrimme tekemään tällä hallintopaketilla, jos kollegi hyväksyy sen huomenna sitten, niin teemme kaikista asiakirjoista julkisia. Tämä voitte luottaa, tähän ovat kaikki julkisia komission asioita ja pyrimme myöskin vahvistamaan myöskin tämän tarkastusedistyskomitean toimintaa. Ja uskon, että näiden ihmisten toimintaa myöskin vahvistetaan tällä tavoin. Suositusten mukaisesti, jota sisäinen tarkastus on tehnyt. Me olemme katsoneet kaikki sisäisen tarkastuksen suositukset ottaneet huomioon ja tämän takia he ovat myös riippumattomia. Ja jotenkin ymmärrän, että te olette ehkä olleet, he ovat olleet tyytyväisiä vielä vastauksia vielä tässä. Ja sitten on 5 prosenttia henkilöstöleikkauksia. Myös on huomattavaa nähdä, että komissio – kun mä tulin 14 vuotta sitten, tulin yksityissektorilla sinne, niin uskon edelleenkin, että vaikka tässä on tiettyjä puutteita, uskon, että komissio on kyllä paras julkinen palvelu, joka meillä on koko mantereella. Ihmiset tekevät kovasti töitä siellä, mutta ihmiset eivät ymmärrä tätä. Te ette tiedä, mitä nämä uudet työajat merkitsevät uuden henkilösäännöstön puitteissa, kun tällainen kauan aikaa. Mutta Task Force 15 joka teki Mercosur-uudistusta. Tuskin he laskevat työtunteja Tämä sama myöskin koskee Brexit-sopimuksen työstäjiä. Komissiolla on enemmän tehtäviä tullut viime vuosina. Kriisillä on ollut seurauksia. Kriisillä on ollut seurauksena, että Euroopan ohjauskauden aikana me pitää katsoa kaikkia jäsenvaltion aspekteja. Maahanmuuttoa muun muassa. Yhtäkkiä komissio on osittain, ei laillisesti, mutta poliittisesti vastuullinen auttaakseen Kreikan saaria maahanmuuton hallinnoinnissa jäsenvaltioissa. Eli uskon, että tässä yhteydessä me hallinnoimme henkilökuntoa ja myöskin me pyrimme kehittämään toimintaamme. Tämä tulee vaikuttamaan siihen, että ihmiset tekevät intensiivisen töitä ja meillä on korkealaatuisia ihmisiä töissä. Tämä nähdään myös rekrytoinnissa. Sitten nämä seniorineuvonantajat, näistä oli puhuja, ne, tämä on oikeastaan henkilöstösäännös tämä asia. Siellä on erilaisia ura kehitysmahdollisuuksia. Yksi menemme hallintoon, mutta on myöskin ihmisiä, jotka ovat erittäin hyviä neuvonantajina tai jossain muussa toiminnassa on asiantuntemusta. Heidätkin voidaan ylentää ilman, että heillä on henkilöstövastuuta. Uskon tällaisia on jokaisessa järjestössä. Ja tämän takia hyvä, että henkilöstöt ovat avanneet tämän mahdollisuuden. Mutta uskon, että tarvitsemme molempia, niitä, jotka ovat hyviä neuvonantajia ja niitä, jotka ovat taas hallinnoimassa. Ne ovat kaksi eri tehtävää. EPC tämä mainitsitte. Tämä on sitten taas erilainen asia kuin aikaisemmassa komissiossa on ollut. Tässä komissiossa tämä neuvovat puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia heidän tehtävissään, kun he koordinoivat projektitiimejä ja katsovat joskus vähän pidemmälle kuin tämä päivittäinen työ, mitä komissiossa tehdään. Ja he ennakoivat asioita. He katsovat vaikka unionin valkoista kirjaa, joka julkaistiin vuoden maaliskuun ensimmäinen päivä. Silloin kun komissio tehdään jotain erityistä ja pyrin katsomaan, pyrin katsomaan tulevaisuutta ja katsomaan tietysti skenaarioita, viittä skenaarioita tulevaisuutta ajatellen, niin silloin olet mukana. EPC e on tälläkin innoittamassa tässä, antamassa lisätietoja meidän projektitiimeillemme, jotka katsovat digitaalisia sisämarkkoja, noita globaalia markkinoita ja muita asioita. Mutta ja mehän kuitenkin ottaa kykyjen perusteella sen mukaan ja heillä on rajattu toimikausi. Ja sitten seuraava komissio, kollegio saattaa ehkä ottaa toisia henkilöitä toimeen, kun kollegion toimikausi päättyy, kuten edellisenkin kauden aikana. Kun joskus tuntuu, että nämä ei olisi mukaan irtisanottu, ei heidän sopimuksensa päättyy komission toimikauden jälkeen. Kebrandi ei ole paikalla, mutta hänen, hänen avustajansa on täällä. En nyt näe, että jos puhumme positiivisesti EU-sta tuolla PR, vaan pitää puhua faktoista. Jos sulla on faktoja, niin mitä mainita. Ei mitään. Mikään PR-toiminta ole kestävää, jos ei ole faktoja perustelemaan niitä. En näe mitään suuria eroja meidän vuosittaisen suoritusraportin osalta ja sitten se, mitä tilintarkastustuomioistuin on päättänyt. Totta kai me kuvasimme ehkä myönteistä kuvaa, ei, ei pelkästään myönteistä, mutta toisaalta on myöskin tällä aikaiseksi 2017. Tekin tilintarkastajilla on vähän erilainen kanta asioihin. Ja ottavat taas, että olette käyttäneet veronmaksajavaroja varoja joissain tapauksessa sillä tavalla, että se on hyväksyttävä. Totta kai heillä on erilainen tyyli, mutta mitä ristiriitoja en näe. Uskon, että olemme hyvin pitkälti samalla linjalla. Ja totta kai pyrimme katsomaan myöskin tuomioistuimen soituksia. Ja sitten kysyttiin, miksi täällä on tästä 18 erityisedunavaajaa osa näistä erityisavointeista on sellaisia, jotka eivät saa maksua, he saavat pelkästään maksut, matkustuskulut korvattu. Näistä tulee sitten tällaisia neuvonat, jotka ovat pääjohtajia. Ja viimeisen kahden vuoden aikana toimikaudella he ovat sitten asian tuntemuksella avuna, mutta eivät ole päivittäisessä hallinnossa mukana. Meillä on monia heitä, moni vaikka Home pääosaston pääjohtaja. Hän auttaa sitten pääjohtajaa siinä mielessä, että kuinka voidaan tehdä monivuotoinen rahoituskehys maahanmuutolle tehdä. Tai sitten vaikka kuljetuksesta tai brexit-asioista. Emme saa menettää ihmisiä, joilla on tämä kaikki kokemus, mutta heillä ei ole siis hallinnollista vastuuta. Mutta he eivät ole tyytymättömiä tähän näköjään. Tämä Tämä on parempana tapana palvella toimielintä. Tämä on molemmille hyvä puoli. Eivät he roiku tuolla Firenzessä. No, jos ovat Firenzessä, niin se on siellä eurooppalaisessa yliopistossa sitten. Ja se on hyvin kunnioittava eurooppalainen toimielin. Ja se tuo meille aika mielenkiintoisia tuloksia joskus. Ja myöskin komissio tekee yhteistyötä teidän kanssa. Herra Stas, teillä oli monia tärkeitä kysymyksiä. Katainen järjestyksessä. Ensinnäkin teillä on hyvin, meillä on hyvin myönteinen kuva meidän hallinnoista. Kyllä, meillä on myönteinen kuva, koska me, me näemme, että kaikkien kriisien ja vaikeuksien jälkeen on pienenkin onnistunut yhdessä tekemään toimia. Ja neuvosto on tehnyt myös hyviä töitä 2017. Ja näin myöskin tilin tarkastustuomioistuimen raportissa tämän, vaikka ovat joskus vähän konkreettisempia. Mutta luvut näyttävät sen, että kun katsomme, joskus katsomme siis vuosittaista, joskus on monivuotoista kehystä, että nämä luvut eroavat toisistaan. Ja monivuotinen rahoituskehys on hyvin monimutkainen tietenkin. Meillä on monia ehdotuksia, jotka ovat tähän monivuotisen rahoituskehykseen tämä touko-kesäkuussa. Mutta tällä tavoin myöskin me katsomaan enemmän tätä suoritusta ja näin sama enemmän arvoa rahoille ja suoritusta myöskin. Joten haluan kiittää myöskin teidän raporttianne tästä asiasta. että on auttanut myös meitä meidän omassa toiminnassamme. Sitten kysyitte yhteistä maatalouspolitiikasta sen uudistuksesta. Onko kaikki hyvin yhteisessä maatalouspolitiikassa? Tilin tarkastustoimistoista on tehnyt oman raporttinsa, en vastusta heitä. On helpompi kritisoida sitä, kun, kun parantaa sitä. Se on meidän vanhoin politiikan alamme unionissa ja yksi ala, josta monet parlamentin edustajat ovatkin myös ylpeitä, taistavat sen puolesta. Ja komissio on pyrittänyt Hoganin alla nyt uudistamaan sitä ilman, että sitä nyt vallankumoistetaan. Yksi elementti uudistuksesta on vastuuta jäsenvaltioille, kuten Monet teistä ovat pyytäneetkin täällä valiokunnassa ja muissakin valiokunnissa. Ei sitä, että me haluamme luopua val- valvonnasta, vaan tämä on syy, vaan joskus on parempi, että asiat hallinnoidaan siellä kentällä ja yhteinen maatalouspolitiikka on tavallaan jotain yhteistä valvontaa tai hallintoa. Ei pitäisi kuitenkaan loppujen lopuksi kokonaan tästä. Ja sitten puhutaan oikeusvaltiojärjestelmästä. Tämä on varmaankin yksi tärkeä asia. Mä olen itse puolustan sitä, koska olen asianajaja ja uskon, että oikeusvaltio on myöskin perusta sille, että unioni on yhdessä. Tämä takia komissio on ollut tämän takana. Ja näitä pitää ottaa myöskin ongelmia esille. Ja sitten jos otetaan järjestelmäisiä oikeusvaltio-ongelmia. Meillä on uudessa rahoitussäännössä tiettyjä ehdotuksia tähän liittyen se perustuu samaan kuin rahoitussäännöstä, siis samaan, samaan sääntöön, että budjetilla ja oikeusvaltiojärjestelmällä on jotain yhteistä, jotain toisessa kanssa. Ja toivon, että parlamentti antavat meille vähän ehkä enemmän tukea kuin jäsenvaltiot antavat. Tämä uskon, että tämä on se vastaus tähän. Eikä voi todeta pelkästään, että kaikki, jos tunnistetaan ongelmia oikeusvaltion osalta, niin sitten käyttää mekanismia tämän hyväksi jäsenvaltiot käyttävät, 5 prosenttia meidän budjetista, mitä me annamme heille. Meidän pitää luottaa sen tuomioistuimiin ja toimijoinsa. Ja tämän takia meillä on myöskin eurooppalaisen syyttäjävirasto nyt tulossa. Ja kiitokset myöskin teille puheenjohtaja eurooppalainen syyttäjäviranomainen, joka on ollut niin vahva kuin mitä toivoin tässä lainsäädäntöpäättelyssä, mutta se on nyt tehty ja melkein kaikki jäsenvaltiot osallistuvat tähän. Ja uskon, että koko tuleva rahoituskehys siinä pitäisi antaa sitten yleiselle syyttäjäviranomaiselle sitten vahva rooli. Sitten Tsekin tasavalta vielä. Tämä on vaikea kysymys ja tilanne, koska siellä on tässä paljon sisäpolitiikkaa kyseessä. Enkä tästä voi nyt kommentoida sitä, mitä poliitikot tekevät Tsekin tasavallassa. Ei ole minun tehtäväni komissiossa tehdä tätä näin. Olen, olemme saaneet valituksen, olemme me reagoimme siihen, en tot, sano tutkimme, sehän on lainsäädännön termi, mutta me katsomme kyllä hyvin vakavasti sitä. Koska komissio uskoo, että pitäisi olla nolla toleranssi petoksiin ja myöskin eturistiriitoihin rahoitusasioissa. Mutta me katsomme sitä, katsomme sitä faktojen pohjalta, mutta kun tämä on hyvin poliittinen kysymys, niin pitää olla myöskin sitten lainsäädännöstä hyvin tarkka en halua olla missään poliittisessa pelissä mukana. Sehän on aina osa jäsenvaltioiden toimintaa. Mutta tässä on syytös. Ja me olemme saaneet pyynnön. Me katsomme sitä. Jos me toimimme oikeusvaltion puutteessa, me pitää toimia myöskin oikeuden perustalla pohjalta. Komissio on tässä mukana ja meidän pääjohtajamme kertoi meidän ilta päällä myöskin, mikä nämä säännöt ovat, mitkä ovat uudet säännöt, tämä artiklan 61 säännöt. Ja sitten katsoa, mitä tapahtui aikaisemmin. Vanhoin sääntöjen puolelta, ei mitään takautuvuutta ole oikeusjärjestelmässä, mutta uusien sääntöjen puolelta pitää nyt katsoa, miten voidaan tehdä. Ja me otamme yhteyttä Tsekin viranomaisiin tässä ja sitten kerromme teille heti, kun meillä on jotain tietoja tästä. Mutta odotetaan, kun meillä on faktat ensin tiedossa. Tämä on oikeusvaltiojärjestelmään liittyvä asia. Sitten edustaja De Jong. Kiitokset yhteistyöstä. Me olemme ottaneet tämän asian hyvin vakavasti viime vuosina. Kyllä asiantuntijaryhmien pitäisi olla tasapainoisia, kyllä myöskin sukupuoliasioissa. Tämä olen nyt aikaisemmin. Ja minä itse henkilökohtaisesti en nyt liiottelisi asiantuntijaryhmien merkitystä. Ja, ja on huomannut, että jos ajattelee jotain asiaa, niin perusta asiantuntijaryhmä, niin ehkä heillä on vähän, vähän liikaakin tehtäviä. Mutta jos ei sitten valmis, tällä on perustettu, niin pitää myöskin katsoa sitten Euroopan unionin tilannetta ja heidän pitää edustaa myöskin molempia sukupuolia. nyt katsoa myöskin, että heillä on sitten asiaan liittyvä asiantuntemus. Joten sama liittyy näihin, ähm, näihin patosten paljastajiin. Ja kaikissa jäsenvaltioissa ei ole sääntöjä tähän, mutta, mutta jossain jäsenvaltiossa on määräykset tähän liittyen. Ja jossain eri tapauksessa, jos ei mikään muu toimi, niin meillä on myöskin Olaf, meillä on tällainen esimiesmaisuus ja sitten sovittelumenettely myöskin. Eli useimmissa tapauksissa on kyllä ongelmien ratkaisu. Mutta tiedän, että tässä on myöskin inhimillinen puoli. En kommentoi tätä yksittäistä tapausta, koska se ei vaan ole reilua tämän kyseisen henkilön osalta, mutta tiedän kyllä, kestä puhuitte. Ja olen myöskin valmis keskustelemaan teidän kanssa kahden kesken tästä, jotta voidaan näin henkilötietoja suojella. Edustaja Sala Franka, kiitokset myös teidän tuestanne tämän vastuuvapausmenettelyn tuloksiin. Miten voin parantaa koordinointia avoimuuden osalta? Tästähän olen puhunut myöskin parlamentin vaalien yhteydessä. Me komissio siviilipalveluita pitää pitäisi toimia toisaalta. Ja paritin osalta voin todeta, että meillä on tällainen sivusto, josta voitte katsoa näitä. Siellä on esimerkkejä, mitä budjetilla tehdään tietyllä kentällä ei saa sallia, että kansallisviranomaiset että me rakensimme tämän sillan, vaan aika usein on pelkästään kyse silloista, vaan myöskin high-tech-teknologiasta ja pk-yrityksistä ja muista, jotka saavat tukea myöskin unionilta. Ja pitää mainita tämä. Ja voidaan tämä vaikka käyttäjäystävästi esittää myös tulevissa tulee kuukauden. No, tämä on propaganda, en ole propagandaa. Puhumme tosiasioista. Teidän pitää käyttää sitä poliittisesti hyväksemme. Me voimme käyttää faktoja hyväksemme. Ja meidän pitää taata, että faktit todellakin vastaavat sitä, mitä tapahtuu. Olette nähneet meidän vuosittaisen hallintoraporttiin, niin siellä on pieniä laatikoita siellä. Ja siellä voidaan todeta, että jokaista kentästä pari lausetta, onko sitä hyödyllistä vai ei. Se on kuitenkin siellä ja sellainen yhteenveto kaikista faktoista ja luvuista ja saattaa hyödyttää teitä. Kiitokset myönteisistä sanoista eu japanisomuksesta Tällä hetkellä voin todeta, että Mercosur-sopimusta työstää kovasti, mutta se ei ole pelkästään meidän käsissä, vaan myöskin Mercosurilla on sananen sanottavana. Ja Mercosur on vähän monimutkaisempi järjestö kuin Euroopan unioni, mutta olen luottavainen, että tämä toimikauden aikana – ei, tämä aikaisi jotain, mutta ei komissio kuitenkaan tässä hellitä. Meillä on useampi ihminen toiminnassa täällä, myöskin pääosassa Trade ja Agri ovat myöskin mukana tässä. Kyse myöskin säännöstöyhteistyöstä. Tämä on tärkeä osa meidän moninapaista toimintaa myöskin USA kanssa. Ja miksi USA vetäytyy taas sitten unioni on menossa taas monen alueelle. Tämä on ehkä tavallaan se viesti, joka voidaan nähdä myöskin budjettiasioiden lisäksi tässä. Puheenjohtaja toivottavasti onnistui vastaamaan näihin kaikkiin kysymyksiin. Täällä on moni vaikeutakin ja niin pitää ollakin. Jotta kai olen myöskin valmis vastaamaan kullekin jäsenelle vielä erikseen, jos tämä on tarpeen. Kiitoksia mielenkiinnosta. Vielen Dank. Schlusswort kommt. Kiitoksia. Edustaja Pirinski vielä, olkaa hyvä. Point of clarification, Madam Chair. Ihan vain selvennys, puheenjohtaja. Tuntuu siltä, että tämä on nyt tarpeen. Se, mitä minä kysyn, oli, että aikooko komissio, jota tämä päätöslauselmaesitys eh, velvoittaa, eh, tiedottaa Euroopan parlamenttia sen uudessa, uudesta eh, määräyksestä vanhempien virkamiesten nimittämiseen, korkeampien virkamiesten nimittämiseen ja sitten myös työjärjestyksen muuttamisesta. En minä kysynyt nyt henkilökohtaisista ominaisuuksista pääsihteerillä, siksi minä en täysin ymmärrä, miksi hän vastasi näin. Täm, tai tässä yritti minua jotenkin kurittaa ja esittää minun suuntaani kysymyksiä. En ymmärrä sitä. Hän ei varmaankaan ole ymmärtänyt, mitä minä kysyin voin arvata, että hänestä tuntuu, että nämä kaksi parlamentin pyyntöä ovat perusteettomia ja siinä tapauksessa komission pitäisi vastata tähän, että heistä tuntuu, että heidän ei tarvitsisi antaa tätä tietoa tai näitä tietoja, tai se ei ole heidän velvollisuutensa, mutta onkohan pääsihteeri eh, yksilönä valmis päättämään, onko Euroopan parlamentin mm, päätöslauselmaesityksellä pohjaa vai onko se perusteltu? Ehkä pitää kuulla Euroopan komission puheenjohtajaa. Ehkä hänen pitäisi itsensä katsoa näitä, koska nämähän eivät ole mitä tahansa suosituksia, vaan ne menevät koko siihen komission rehellisyys- ja kunnollisuuspolitiikkaan, mikä heillä on. Siksi puheenjohtaja, minä uskon, että tämä on ensimmäinen kerta, kun pääsihteeri osallistuu vastuuvapausprosessiin. Ehkäpä hän oppii tässä ajan mittaan, että eh, on epäsopivaa, että hän yrittää eh, tällä tavalla eh, kysellä jäseniltä, mitä me ajattelemme hänestä tai muuta. Me olemme niitä, jotka kysymme kysymyksiä ja komissio antaa vastauksia. Genau, vielleicht kann ich die Frage nochmal stellen. Es gibt ja die Resolution. No niin, voin esittää tämän kysymyksen vielä kerran. Meillähän on päätöslausuma, milloin voimme odottaa komission vastausta äh, tähän kysymykseen. Ja tämä sama menettely. Eli Milloin annatte tähän vastauksen? Kiitoksia. Madam Chairman, for... Hyvä puheenjohtaja. Niin ensinnäkin millään tavoin haluan tässä mitenkään läksyttää tätä parlamentin jäsentä. Mutta komissio, se mitä se tekee ja mitä komissaari Oettinger on todennut, että kaikkiin näihin kysymyksiin vastataan kyllä vastaukset näihin kirjallisiin kysymyksiin oikeusasiamiehen puolelta tarjotaan, mutta minähän en osallistu tähän henkilökohtaisesti. Minä osallistun näihin kysymyksiin, koska se on komissaarikollegion päätettävä ja siksi kun esitätte minulle näitä kysymyksiä, voin vain mielelläni vastata kyllä henkilökohtaiselta puolelta, niin minulla ei ole koskaan ollut mahdollisuutta nimittäin itseäni puolustella ja myös teidän käsittelynne, edustaja Pirinski. Mutta se, mitä komissio päättää tehdä tässä vaiheessa, niin se on sen päätettävissä. Minä olen teidän käytettävissänne. Voitte neuvotella minun kanssa, niin voitte näin tutustua minuun myös henkilönä ja sitten ansioiden mukaan minua arvostella eikä huhujen, huhupuheiden perusteella. Se olisi minulle hyvin tärkeää. Para decir que coincido con el Ihan lyhyesti vain puheenjohtaja. Olen samaa mieltä, että parlamentti on se, jolla on poliittinen kontrolli tai valvonta komission, eikä toisinpäin. Parlamenttihan on hyväksynyt päätöslauselman ad personam ja siksi mielestäni on ihan perusteltua, että pääsihteeri tekee täysin yhteistyötä valiokunnan kanssa ja antaa näkemyksensä asiassa ja että parlamentti varmistaa sen, että tämä päätöslauselma tulee täytäntöön pannuksi. Artikla 22 niin sanookin ja oikeusyksikköön viitataan tässä, mutta sitä ei vastustettu, etteikö tulevaisuudessa menettelytapoja voisi parantaa. Eli jos pääsihteeri tätä luonnosta eteen, niin sitten sitä ei tee kukaan. Minä tarkoitan siis sitä, että tämä vastuu tästä päätöslauselmasta, kyllähän siihen täytyy vastaus antaa jollain tavalla. Muussa tapauksessa tämä ei anna kukaan. Niin, kyllähän me nyt tämän tiedämme sitten. Olisi mukava saada vastaus, mutta teillä on vielä kerran puheenvuoro. Olkaa hyvä. 100% convinced that the olen sataprosenttisen varma, että komissaarian kollegio vastaa teille. Öttinger on luvannut näin ja minä henkilökohtaisesti en osallistu näiden vastausten laatimiseen, koska ne koskevat minun nimitystäni, mutta komissio ottaa hyvin vakavissaan ei pelkästään parlamentin päätöslauselma, vaan myös tästä asiasta käydyn interaktion. Ja varmasti tulette näkemään, miten korkeat virkamiehet nimitetään. Me teemme tämän osaamisen ja, ja taustan perusteella. Ja 25.9. Oettinger piti pyöränpöydän keskustelun aiheesta äh, keskustellakseen teidän ja muiden toimielinten kanssa, miten voimme edelleen kehittää tätä menettelytapaa, koska uskomme, että tämä on hyvin tärkeää, että tämän episodin jälkeen äh, olen ensimmäinen, joka äh, haluaa muutosta, koska minä siitä kärsin itse. Haluamme varmistaa, että EU toimii niin hyvin kuin mahdollista. Kiitos puheenjohtaja. Genau. No, Herr Russo, möchten Sie zum Abschluss noch mal das... Edustaja Russo, haluatteko vielä lopuksi käyttää puheenvuoron? Va- äh, varokaa, tämä on vähän kuin kenttä. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu, seurasin sitä mielenkiinnolla. Minulla kuitenkaan ei ole mitään erityistä lisättävää tällä hetkellä. Frau Kollegin Ayala, bitte. Kollega Ayala sen Sí, pues, eh, muchísimas gracias. Paljon kiitoksia. Suuret kiitokset tosiaan tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Varmasti tästä jää vielä jotain käsiteltävää ja ne käsiteltävät asiat ovat vieläkin mielenkiintoisempia. Ja tällä tavoin saamme paremman kuvan siitä, mitkä Selmayerin aikeet ovat edelleen kehittää ja parantaa asioita. Tämä viimeinen kommentti, mistä keskusteltiin nyt ja kun aloitin alunkuperäisen puheenvuoron, niin minähän sanoin, että sävy saattaa muuttua myöhemmissä puheenvuorossa ja näin tuntui tapahtuvan. Kysymys 51 muun muassa. Siinähän vastauksessa todetaan, että komissio luottaa, että se noudattaa nimitysjärjestelmää korkeamman tason johtajien nimittämisessä. Siinä ei viitata Selmayeriin ja pääsihteerin, vaan se on paljon yleisempi luonteeltaan ja mielestäni sillä on, siinä on aika vankka mm, viitekehys, mutta meillä on ehkä mielipideero ei Selmareerin kanssa, sinänsä, vaan uskomme yleisesti, että pääsihteerin nimitysmenettelyä on parannettava komissiossa. Selmaier on vaikuttanut tietenkin erilaiset juorut ja sitten meillä on tämä päätöslauselma, josta me neuvottelimme kaikkien poliittisten ryhmien piirissä. Ja kaikki osoittaa siihen suuntaan, että nimitysjärjestelmän pankkuus ei ole tässä ollut ihan kohdallaan, koska joku on kärsinyt siitä, miten tätä prosessia käytettiin, mutta itse asiassa huomattiin, että mitään nimitys varsinaista prosessia menettelyä ei ollut olemassa niin, että tarvitsisimme sitten vielä parannusta vastaukseen kysymykseen 51 ja uusi pääsihteeri voi varmasti tätä asiaa kohentaa ja olen hyvin tyytyväinen, että voimme tavata hänet tulevaisuudessa ja tehdä yhteistyötä äh, hänen kanssaan jatkossakin. Aina wunderbaren Freundschaft. No tämä oli oikeastaan ihanan ystävyyden alku. Tämä olisi ollut voi pahempaakin kyllä. Haluaisin kiittää teitä kommentti mikrofonin ulkopuolelta. Haluan kiittää teitä ja ystävyyden syventämiseksi voisimmeko saada tämän kirje, jossa puhutaan näiden eh, virheiden todentamisen sov- eh, yhdentämisestä, joka on lähettänyt pääsihteerille. Voisiko sanoa tämän kirjeen käyttöön? Tämän hyvän ystävyyden nimissä voin teille tällaisen lähettää. Kiitokset sitten ja mukavaa päivän jatkoa. Ja jos emme sitten näe ennen sitä, niin hyvää jouluakin tässä saman tien. Joten olemme luottavaisia, että nyt kaikki, <laughs> varmaan saat vielä joulutoivotus tähän vielä lisäksi. No ainakin ilma lämpötila ainakin soveltuu siihen. Toivottavasti hallinnollakin on siellä kylmää. Joten jatketaan sitten esityslistalla seuraavaksi. 20. Esityslistan kohta 20. Tämä on eri rahastojen ennakkoehdot. Esittelijä on Pirinski ja Ferenski ja, ja Saviski tulevat, Ferrer ja Mutmiski tulevat esittelemään tämän SEPSin tutkimuksen. Ja tiedän, että tässä on nyt suuri äh, houkutus poistua salista, mutta meidän pitää nyt jatkaa. Haluaisin pyytää teitä poistumaan huoneesta hiljaa. Olkaa hyvä. The floor. Teillä on puheenvuoro. Okei, okay, I can start. No niin, voin aloittaa siis. Nyt siirrän teidät mielenkiintoista keskustelusta takaisin maan pinnalle. Eri rahastojen ennakkoehdot ovat kyseessä – ja tämä nyt ei ehkä ole kauhean jännittävä aihe monille ihmisille, mutta tämä oli mielenkiintoinen tutkimus kuitenkin. Minun nimeni on Hoshi Nunes, olen Eurooppaista tutkimuskeskuksesta johtava tutkija. Tässä on Roberto Musmeci vieressäni, joka tekee lähes sitä kenttätyötä, tietoanalyysiä. Joten kaikki se tuot hyvät asiat on hänen ansiotaan, kaikki virheet minun takiani. Niin ja sitten teknisiä kysymyksiä on sitten, niin että hänelle. Minä itse kerron vähän vain viesteistä, mikä tämän tutkimuksen perusviesti oikein on. Niin, tässä keskitytään siihen, että katsotaan, että kuinka täyttää nämä ennakkoehdot rahastojen osalta, eri rahastojen osalta. Ja me tehdäksemme tämän me halli, äh, haastattelimme hallintoviranomaisia. Ei tämä ole pelkästään tietoanalyysi, vaan myöskin haastattelimme henkilöitä. Ja yksi kysymyksistä, jota esitimme, että oliko tämä hyödyllistä, oliko tällä mitään relevanttia vaikutusta toimintaan, Mitäs, oliko tämä suhteellista vaikutuksiin nähden, oliko järkevää tehdä se, vai oliko tämä liian raskas menettely, ja mitkä ovat sitten kuuluttaa sitten verrattuna tuloksiin. Ja viimeinen asia, mitkä ovat sitten tästä opit seuraavaan rahoituskehykseen, jossa ei sitten puhutaan, enää sitten puhuta tästä ennakkoehdoista, vaan, vaan tästä ehdosta, mitkä pitää täyttää, mitä mahdollistavat ehdot. Että mitä suosituksia voin tässä antaa seuraavalle kaudelle siis. Tämä yhteisiä säännöksiä koskeva asetus, jossa määritään nämä, määritään nämä vaatimukset tai erot, niin siellä katsotaan, mitkä ovat vähimmäisvaatimukset, jotta saadaan todellakin kentällä tehokkuutta aikaiseksi ja rahoitus käytetään tehokkaalla tavalla. Tämä puitteisto tarkoittaa myös sitä, että direktiivien painaa liittyvät myöskin siihen intervointialueisiin, että, että ei pidä pelkästään tehdä vedenpuistuslaitoksia. Jos, jos direktiiviä, sitä jätevisidirektiiviä ei ole täytäntöön maassa. Eli tämä on vähän niin kuin, että, että jos säännöstö ei ole voimassa, niin emme rahoita teitä. Tämä on aikamoinen viesti. Että vähän tavallaan pyrimme sanomaan, että no okei, nyt on aika paljon täytäntöön säännöstöä ettemme ei halua rahoittaa toimia, jossa sääntöjä ei ole vielä voimassa. Eli ennakkoehdot katsovat samallaan täytäntöönpanon mahdollisuuksia ja lainsäädännön noudattamista, joka sallii sen, että jäsenvaltiot todellakin miettiä omia kapasiteettejaan, kuinka he voivat sitten noudattaa sääntöjä, asetuksia ja direktiivejä. Ja tämän sisältönä on se, että olisi että rakennerahastot, mutta tässä ei ole mikään, mitkään rikosmenettelyt, vaan tämä niissä tapauksissa jäsenvaltiot pyytävät varoja. Eikä tämä ole DG regiopääosasto tai alue, aluepolitiikka, vaan tämä liittyy näihin paikallisiin toimijoihin ja katsotaan sitä, miten varat käyttää siellä. Jos saat tukea, sinun pitää noudattaa sääntöjä. No, totta kai pitää noudattaa sääntöjä muutenkin, mutta menettelytapa on vähän toisenlainen. 48 ennakkoehto on olemassa, 7 yleistä, 29 temaattista, kuten vaikka kuljetuksessa, tai sitten erityisiä rahastokohtaista myöskin, jotka ovat tämän maaseudun kehittämisen maatalousrahastossa tai sitten meri- ja kaltausrahastolle erityisiä. Ja menettelytapa, jota noudatettiin, on se, että ensinnäkin maat, heillä on tämä tukipuitteisto olemassa, että sitten allekirjoitetaan yhteistyösopimuksen komission kanssa, kumppanuussopimuksen, jossa sovitaan yleistrategiasta. Sitten operatiivistoimat perustetaan tiettyinen prioriteettein. Ja sitten riippuen siitä, mitä operaatioita on, niin sitten katsotaan tätä ennakkoehtoja. Ja tämä ennakkoehto pitäisi olla se, että tietenkin pitää olla tämä ehdot täytetty ennen kuin aloittaa. Mutta, mutta oikeastaan ohjelma jaksetaan alkaa vähän myöhässä – tota seuraava kuitenkaan ei, mutta niiden pitäisi olla siis ajoissa ratkaisu näihin. Mitä tapahtuu sitten sovellettaviin ennakkoehtoihin? Niin tässä on 61 prosenttia tapauksia, jossa erot on täytetty jäsenvaltioiden taholta, mutta tiettyjä määrä, joissa ei täytty. Ja sitten temaattisista aiheista myöskin 6 prosenttia oli täytetty. Eli ottaen 40 prosenttia ei ollut vielä täytetty näistä ennakkoeroista. Jos niitä ei ole täytetty, niin toimivaltaiset viranomaiset sitten, heidän pitää tehdä toimintasuunnitelma ehtojen täyttämistä vastaan varten. Ja tätä valvotaan sitten erityisen aikataulun puitteissa, ja teidän pitää noudattaa tätä toimintasuunnitelmaa. Ja mikä on tässä, tämä on maaliskuun 2018 tilanne, ja sen jälkeen kun nämä, ja tästä puuttuu vähän vielä muutamia asioita, mutta lisää ne vielä sinne sitten. 1401 toimintasuunnitelmaa kaikkien temaattisten ja yleisten ennakkoehtojen osalta, joita eri viranomaisten mitä tehdä. Mitä viranomaisille ovat? No riippuu siitä, mikä on maan hallintorakenne vastuulliset hallintoviranomaiset, joissain se on monia viranomaisia. Se, se riippuu heidän hallintorakenteestaan. Joissain maissa taas hyvin vähän, ja joissain taas monia ja samankokoisia. Tämä riippuu heidän omasta rakenteestaan. Tässä on tämä luettelo. Ja näette, että nämä täällä on yleisiä, kuten julkinen hankinta. Siellä on sukupuolten välinen tasa-arvo, jotka ovat yleisiä kaikille, ja sitten temaattiset, jossa ovat erityisalueet mukana, joita katsotaan näissä yhteyksissä. Ja kun katsotaan sitten jakoa, nähdään esimerkiksi siniset ovat Keski- ja Itä-Euroopan maat. Heillä on paljon ennakkoehtoja täyttävänä verrattuna sitten vaikka Keski- ja Pohjois-Euroopan maihin ja enemmän kuin Itä-Euro- Etelä-Euroopan mailla on. Tämä on osittain, sen takia että ovat enemmän vastaanottaneet varoja. Jotenkin on suhde sen välillä, mitä on luokitus ja millä alueella saa tukea. Onko tämä konvergenssimaa vai vai joku muu maa. Eli tässä on alueellisia ongelmia. On tietenkin maita, jotka saavat vähemmän varoja ja heillä on myöskin vähemmän toimintaohjelmia. Ja maat, jotka ovat kauemmin mukana, heillä on vähemmän, koska heillä on enemmän kokemusta täytettyön panosta. Ainakin yleensä, mutta ei aina. Niin. Tämänhän mainitsin jo oikeastaan noissa kuvissa jo, että voin hypätä tämän yli eikä hallintorakenteella on oma roolinsa. Ja tässä nähdään sitten täytäntöönpanoa eri maissa ja näemme, että suurimmassa osa maita he pystyvät onnistumaan aika samaan toimintasuunnitelman ajoissa. He täyttävät toimintasuunnitelman vaatimukset. Ja sitten tässä nähdään maakohtaisesti myös tämä oli mielenkiintoinen tässä tutkimuksessa tämä kohta juuri. Ehm, ja vähän outoakin se, että, että jos katsotaan vaikka Espanjaa, jolla on 32, sillä on autonomisia alueita, mutta selkeä rakenne vastuuden osalta ja toimivaltuuksien jaon osalta, että ministeriöillä on Kornova rooli, joka on selkeä. Joten Espanja on 32. Mutta Espanja on myöskin hyvin, hyvin noudattanut, mutta on myöskin alueita, joissa on ollut ongelmiakin tietysti. Italia, siellä on 319 toimintasuunnitelmaa. Oikeastaan 320, kun yhtä ei täyty, viety loppuun. Joten kysymys olikin, että miksi ei, niin tämä johtuu ihan hallintorakenteestaan monia viranomaisia, jotka ovat vastuussa rinnakkaista asioista, notifikaatioista, jota on hyvin vaikea alinnoida. Ja tämä on oikeastaan se viesti, joka on mielenkiintoista tämän ennakkoehtoasian suhteen, että nähdä kuinka keskityt maat ovat hyvin koordinoituja koko järjestelmän osalta. Ja hyvä kuulla myöskin heidän kannoistaan siitä tähän. Italialle tämä oli hyvin rankka tehtävä, mutta tämä on mielenkiintoista nähdä tietenkin sitten suoraan Puola, missä on maa, jossa alueet kornoivat Ja sitten se unohtaa sitä, että mitä enemmän on varoja, sitä enemmän toimintaa suunnitelmia pitää myös tehdä. Ja asia, joka pitää lisätä tähän näin vielä, että viimeisin toimintakertomus. Siellä oli yksi keskeytys. Ja, ja niitä maita koska jotka olivat pystyneet toteuttamaan toimintasuunnitelmia, mutta toteuttamista aste on noin yli 90, joten se ei mikään huono ole. Ja toimintakertomuksessa ei jotenkään kerro tarkemmin, missä tämä keskeyttäminen oli. Tai ainakaan minä en nähnyt sitä siellä. Sitten yksi tärkeä kysymys on, että miten, mitä nämä vaikuttavat. Mikä on tämä kaiken kustannus? Että voidaan katsoa lainsäädäntöä ja varojen saamisen yhteyttä. Ja tässä on tiettyä vaikutusta, ja pieni vaikutus tietenkin riippuu tietenkin, miten ajatellaan näitä suhteita tässä, mutta katsotaan vaikka ne, ne alueet, joilla jotka onnistuneet täyttämään toimintasuunnat, jotka mutta eivät ole sittenkin kaikkien ennakkoehtojen mukaisia. Heillä on alhaisempi varojen käyttöaste kuin muilla. On tietenkin tärkeää katsoa, että liittyykö tämä tähän ennakkoehtoihin. Jos vaikka joku ohjelmakausi alkaa lopussa, jos, äh, myöhässä, jos täällä on monia muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat tai vaikka muutoksia säännöstössä, niin on vaikea määritellä, mikä on sitten ennakkoehtojen vaikutus viivästyksiin. Joten on vaikea tehdä tämä yhteys näiden välillä. Kun me haastattelimme henkilöitä, niin, me, tämä tutkimus osoitti, että vaikka 10 prosenttia oli sitä mieltä, että täällä ennakkoehdolla oli negatiivinen vaikutus varojen käyttöön ja sitten 42 prosenttia ei tiedä tarkkaan ja 38 oli jonkun verran samaa mieltä, mutta ei, ei ollut selkeää kantaa viranomaisilla, että tällä on vaikutus. Ja kuitenkin suurin osa paran tunsi tämän vaikutuksen jollain tavalla. Ja sitten toinen kysymys, oli, joka kysyttiin, että mitkä ovat tärkeimmät asiat. Ja, ja tärkeitä olivat ehdollisuus valtion tukien osalta, kuinka valtion tukisäännöt ovat kunnossa ja sitten se oli tärkeää katsoa tätä myöskin, ja myöskin julkiset hankinnat. Tämä oli toinen tässäkin. Ennakkoehdot ovat, ovat sellaiset piti tehdä paljon enemmän ja muut piti vain sitten sopeuttaa, mutta niille on tämä painoarvo kuin tällä, näillä kahdella. Nämä ovat erityisiä asioita, mutta sitten ää, temaattisissa elvinokkainen oppiminen oli tärkeää, ja valmistaminen ja kuljetuksen ja innovaation, tutkimuksen innovaation osalta oli tärkeää, että e-, nämä ennakkoehdot myöskin paransivat heidän strategioitaan. Tämä oli tärkeää. Teimme tapauskohtaisia tutkimuksia näissä Bulgariassa, Kroatiassa, Saksassa, Italiassa, Slovakiassa, Sloveniassa ja Espanjassa. Ja kuulemalla heitä, mikä heidän kantansa oli, Teimme suoria haastatteluja heidän kanssaan – ja kun tutkimus tehtiin siinä, että katsottiin kaikkia viranomaisia, mutta sitten teemme myöskin puhelinhaastatteluja näiden maiden edustajien kanssa. Yleisesti ottaen pitää todeta, että suurin osa maista oli ennakkoehtojen suojelta myönteisimpiä kuin minä itse odotin oikeastaan, koska suurin osa näistä maista on sitä mieltä, että tämä ennakkoehtojen tekeminen on aikamoinen taakka. Mutta, mutta ne, joilla on eniten ongelmia, joilla on eniten vaikeuksia, ovat myös kaikkein myönteisimpiä. Ja on tärkeää katsoa, että heidän, heidän puoltaan myöskin, että heidän asiansa saadaan kuntoon, he järjestelmät saadaan kuntoon. Tämä oli myönteistä. Ja ne, maassa, missä kaikki oli kunnossa, niin he pitivät tätä vain taakkana eikä ollenkaan relevanttina harjoituksena. Sillä jos noudatetaan jo vaikka vesipuitedirektiiviä, niin ennakkoehdot vaativat sitä vielä todistamaan sen vielä pääosastolle, että olette noudattanut sääntöjä, mutta tämä on ollut vähän taakka heille. Mutta aluekehitysvirasto yleensä ei ole vastuussa ympäristösäännöistä, että oli heillä vaikea todistaa tätä. Ja se vaatimus osoittaa komissiolle, vaikka täytäntöönpano, josta joku toinen ministeri oli vastuussa, oli heille epämiellyttävä tehtävä. Ja oli vaikea muutenkin, koska kukaan ei ymmärtänyt, miksi pitää tämä tehdä ylipäätänsä. Mutta avainviestit, jotka tästä tulivat esille, olivat se, että sitten pyydetään ennakkoehtojen täyttämistä. Se oli yöllisen Ismaissa, jossa on hallinnollisia kapasiteetin ongelmia. Ja joissain tapauksissa mainittiin myöskin sitä, että innovaation osalta tämä oli hyvä kannustin uudistuksille. Eli ennakkoehtojen strategian auttaa, se auttoi sitten viranomaisia painostamaan hallitusta tekemään tarpeelliset asiat. Jos kuitenkin sanotaan, että on taakka, tämä mainitsinkin jo. Tosin myöskin sen, että aluepolitiikan asia mainittiin usein kertaa. On outo, että aluepolitiikka pyytää meiltä nyt sitten tai painostaa meitä panemaan muita politiikan aloja tai muita viranomaisia. Onko tämä ehkä tapa, josta me välttää rikkomusmenettely, että se on aika vir- Eli <laughs> käyttää nyt aluepolitiikkaa tavallaan estämään sitä, ettei synny rikkomusmenettelyjä. Sitä ne epäilivät. Tämä on mielenkiintoinen tapa nähdä asiat. Mutta joidenkin viranomaisten mielestä tämä oli epäreilua, että annetaan heille vastuu näiden sääntöjen täytäntöönpanosta, vaikka se kuuluu sitä muiden ministeriöiden piiriin. Sitten muodollinen valvonta ja täyttöönpano oli vähän puutteellista. Säännöt olivat hieman vaikea ymmärtää. Täällä oli monia sääntöjä. Komission suuntaviivoista oli pitkiä yksityiskohtaisia sääntöjä ja jäsenvaltioiden piti sitten päättää, kuinka he todistavat, että noudattavat näitä sääntöjä. Ja heidän piti miettiä siitä, miten nämä suuntavat olet heidän osaltaan relevantteja. Ja Espanjassa haastattelin osalta, että he halusivat ottaa kaikkia suuntaviivoja, koska he tiedät, miten komissio reagoisi tähän. He eivät, he eivät, he eivät haluat välttää sitä, että, että heidän mielestään ei ole relevanttia, että komissio palaisi asiaa ja vaatisi taas uudesta vastauksia tähän. On totta, että ennakkoehdot ovat nyt sitten uusia ja koko täyttöönpana prosessi tehtiin vähän samalla kuin juostiin eteenpäin. Eli molemmat oppivat samalla tehdessä, miten tehdään ennakkoehtoja. Toinen osapuoli ei tiedä, mikä se on tarkkaan, ja toinen tosiaan pois että me haluamme, että tehdään tämä ennakkoehtois. Komissio auttoi kyllä. Ja kaikki viranomaiset myöskin ymmärsivät sen, että tämä oli molempien osapuolten kannalta eduksi tehdä yhteistyötä. Eikä tämä viestintä ollut yhtä, yhdensuuntaista, vaan kaikki viranomaiset olivat erittäin tyytyväisiä komission lähestymistapaan. Jopa nekin, jotka sanoivat, että tämä on taakka ja turhaa Hekin totesivat, että komissio oli hyvin avulias. He ovat samaa mieltä ja kiittivät komissiota tästä. Eli kyseessä on enemmänkin nyt se, että mitä voidaan sitten seuraava harjoitus tehdä paremmin. Tätä miettiä. Sitten seuraava säädös. Sen suhteen pitää olla varovaisia. Eli avainviestit tästä harjoituksesta olivat seuraavanlaiset. uudet eh, säännöt, jos puhutaan näistä mahdollistavista ehdoista, ja niin ne eivät ole sit, niin helmiästä tämä nykyinen eh, ennakkojohtojärjestelmä oli hieman jäykkä, eikä sitä ollut sovellettu kentälle kovinkaan hyvin. Että tavallaan olet myönteisiä ehdotuksista, mutta ei ole enää sitten ex eli enää ennakkoehtoja, eivätkä aikaan sijoittuja vaan komissio tekee tämän rahoituspuitteiden yhteydessä. Ja saat rahoitusta niin pitkän ajan, kun pyrit tähän täytäntöönpanoon. Mutta valvonta, teidän mielestään se oli ilman raskasta, koska jotkut tulevan erotuksen tekstiosiot epäselviä, kuinka nämä mahdollistavat erot voidaan sitten valvoa ja kuinka voidaan sitten valvoa ja panna täytäntöön niitä ehtoja. Ja he pelkäävät, että tästä voi tulla hyvin jäykkää. Toteavat kentällä täytäntöönpano, siis suunnitelman täytäntöönpano, sitä pitää aika usein muuttaa, sopeuttaa olosuhteisiin. Ei sen takia, että et halua saavuttaa tavoitteita, vaan pelkästään takia, että kentällä tilanne muuttuu, että ehkä suunnitelma ei enää toimikaan niin kuin komissio haluaisi. Ja tämä oli varoitus heille, että älkää tehtä sitä liian jäykkää, että me voimme sitten, sitten sitä noudattaa. Jättäkää hieman joustoa kentälle. Sitten todettiin myöskin, että täällä on paljon ennakkoehtoja, temaattisia ennakkoehtoja. Ja toivottavasti seuraavassa puitteistossa olisi paljon vähemmän tehtävää koska suurin osa direktiivistä pitäisi olla myöskin jo täyttöönpantojakin juuri onneksi näiden ennakkoehtojen avulla, jotta voidaan rajoittaa näitä vielä vähän enemmän. Ja yksi vahva viesti, joka tuli sieltä, ettei käyttää ennakkoehtoja sektorilainsäädännön täytäntöönpanon välineenä. Jos direktiivi on täytäntöönpanto vaikka ympäristöministeriön taholta, niin ei se saa käyttää, voi käyttää ennakkoehtoja siinä hyväkseen, että rikkomusmenettelyä voidaan välttää. Ja sitten tietenkin byrokratia oli myöskin yksi asia, joka mainittiin. Miten nämä ennakkoehdot ja niiden käyttö voidaan välttää, että kun valvotaan ohjelmia, kuinka tämä liittyy sitten näiden vastaavien ehtojen valvontaa. Eli olisi hyvä välttää rinnakkaisia prosesseja tai päällekkäisiä byrokraattisia menettelyjä operatiivisessa suunnitelmassa ja, ja myöskin äh, mahdollistavien ehtojen osalta. Tavallaan katsotaan saman asian, eli strategian. Ja sitten jossa todettiin, että ennakkoehtojen sopeuttaminen ei ollut sama kuin nämä strategiset suunnitteluvaatimukset, vaikka innovaation suunnitelman osalta strategialle. Meillä on strategia ja kumppanuus, sopimus, ja joskus näitä ennakkoehtoja on hyvin sopeutu tähän, että se oli vähän lisää päällekkäistä työtä. Tässä on nämä viestit minun puolestani olen valmis kuuntelemaan teidän kysymyksiä. Niin, tai haluatko sinä vielä muutaman kommentin tähän? Kiitoksia. Kiitos. Meidän täytyy jatkaa ja valitettavasti meillä on pieni aikapaine. Herra Pirinski, olkaa hyvä. Kiitos. Ottaen rajallinen aika, puhun niin lyhyesti kuin mahdollista – Haluan pyytää kollegoita ja valiokuntia tutkimaan tätä tutkimusta nimenomaan tämän ensi vuoden suorituskykytarkistuksen nimissä. Ja tätä pitäisi käyttää hyväksi niin pitkälti kuin mahdollista, että voidaan vastata seuraavaan kysymykseen. Nimittäin, miten nämä mahdollistavat ehdot, miten niitä pitäisi muuttaa? ottaa suhteessa ennakkoehtoisiin niin, että eksante ennakkoehtojen huonot puolet, eli taakka niille, jotka ovat täyttäneet ne, tai ongelmia, kun pyritään selvittämään, miten ne voidaan toteuttaa. Ja tämä voisi johtaa esimerkiksi viivästyksiin, muun muassa rahojen käyttöasteessa – koska tässähän on se vaara, että meillä on sellaisia instansseja, missä on ikään kuin jopa itse sensuuria niin, että jäsenvaltiot eivät lähetä korvauspyyntöjä, koska he pelkäävät ehkä seuraamusmenettelyjä. Eli tässä ennakkoehdoissa tässä on selkeästi myös huonoja puolia. Aivan kuten tutkimuksen esittelijä mainitsi, on vaikea osata päättää, onko se todella vaikuttanut, että ovatko ne, jotka ovat käyttäneet ennakkoehtoja, pystyneet käyttämään paremmin rahoja vai eivät. Kuitenkin tästä tutkimuksesta ja siitä, mitä on todettu, on selvää, että siihen liittyy myös myönteisiä puolia. Uudistusten edistäminen – se, mitä jäsenvaltiot ovat pitäneet välttämättömänä järjestelmien päivittämisenä. Eh, tätä on tapahtunut. Ja tässä kohdin toisin esille myös sen, mitä on sanottu. Vaikuttaisi siltä, että yhteistyötä, yhteistyö komission ja jäsenvaltioiden välillä on ollut hyvää. Se ei johdu välttämättä siitä, että jäsenvaltiot olisivat varovaisia sanoissaan suhteessa eh, komissioon – peläten sitten sanktioita, mutta tämä vaikuttaa olleen rakentava suhde. Mutta en halua käyttää kaikkia aikaa, puheenjohtaja. Haluaisin suoraan esittää nyt kysymyksen, kysymyksiä ehkä komissiolle ja sitten myös tutkimuksen esittelijälle. Ensimmäinen kysymys liittyy näihin kahteen tyyppiin ennakkoehtoon, eli tämä yleinen ja sitten temaattinen. Tässä oli seitsemän yleistä ja 20 äh, risat temaattista. Kuinka moni ovat äh, aluepääosaston suorassa vastuussa? Kuinka moni liittyy äh, rakenteellisten rakenneinvestointien vaikuttavuuteen ja miten ne liittyvät kohesiopolitiikkaan suoraan? Ja mielenkiintoista olisi tietää myös, kuinka paljon tämä on aiheuttanut taakkaa komission puolella, kun valvotaan ja mm, tarkistetaan ennakkoehtoja. Kyllä varmasti se on aikamoinen taakka äh, valvoa näitä 1400 toimintasuunnitelmaa kansallisesti. Ja sitten vielä lopuksi viittaan tässä myös tutkimuksen esittelijään Eli opit, mitä on komissio oppinut tästä prosessista, kun eh, ennakkoehtoja on käytetty ja täytetty, ja miten se aikoo käyttää näitä oppeja tulevalla toimikaudella. Olisin kiitollinen, jos komissio nyt kommentoisi esimerkiksi sitä asiaa, että jossain teksteistä puuttuu selveyttä, esimerkiksi eh, yleisasetus, joka on ongelmallinen jäsenvaltioille, kun ne valmistautuvat sitä soveltamaan. Ja on todettu myös, että tämä vaatii erityistä huomiota. En pyydä esittelijältä omia päätelmiä. Mielestäni ne näkyvät hyvin tässä äh, screenillä. Ne voidaan ottaa täysin huomioon, vaan pyydän näitä vastauksia komissiolta. Kiitoksia. Tämä tietojen keräämys minua kyllä kiinnosti. Onko päätelmät oikein, sitä vähän epäilen kuitenkin, mutta tämä tietojen keräys on kyllä tärkeää meillekin. Sitten Grant, herra Grant, äh, regiopääosastolta, olkaa hyvä. Mr. Grant? Herra Grant. Oh, yeah. Okay, I'm sorry, please. Please present yourself. Uh, thank you, Chair. I'm Jolanta Świątkowska from um, uh, the DG Regi. Kiitoksia. Olen Euroopan komission regipääosastolta. Grant ei päässyt paikalle tänään. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että Exante-ehdollisuus otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön tällä ohjelmointikaudella. Ja kuten tässä mainittiin, niin kysymyksessä oli alue, asia, jota on käsitelty sekä jäsenvaltioissa ja alueilla – Tutkimus on äh, saanut myönteisen lopputuloksen aikaiseksi. Hallintoviranomaisten näkemykset osoittavat, että tällä ennakkoehdollisuudella on myönteinen vaikutus, eikä sitä pidetä taakkana. Ymmärsin, että nyt on myös todistusaineistoja sen suhteen, että Tällä on ollut suuri vaikutus myös ehdollisuuteen. E- Ei ollut suurta vaikutusta rahojen käyttöön, anteeksi, tulkki korjaa. Ja tässä tavoitteena on ollut siis se, että direktiivejä noudatetaan ja olla niiden kanssa yhdenmukaisia. Voin vakuuttaa teille sen, että Eksanten ehdollisuuden tavoite on ollut lisätä rahoituksen tehokkuutta. Tämä oli aiemminkin esillä. Kysymys on ollut tästä suoritussuuntautuneisuudesta. Ja uskomme, että yhteys näiden käytettyjen varojen ja EU-politiikan välinen yhteys on erittäin tärkeä. Meillä täytyy tämä yhteys olla EU-lainsäätäjän ja direktiivien hyväksymisen. Sitten meillä oli kysymys myös valvonnasta seuraavalle ohjelmointikaudelle. Kuten mainitsitte, yksi näistä tämänhetkisen asetuksen puutteista on se, että komissiolla ei ole työkaluja, joiden avulla valvotaan toimintasuunnitelmien toimintaa ja sitä, onko olemassa joku yhteys näiden eri strategioiden välillä, jotka on näin tuskallisesti saatu paikoilleen, ja sitten hankkeiden valinnan välillä. Siitä syystä seuraavalla ohjelmointikaudella olemme pyytäneet jäsenvaltioita varmistamaan sen, että mahdollistetaan nämä eri ehdot kautta koko ohjelmointikauden. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että jatkuvasti valvomme ja pyydämme raportteja siitä, missä mennään, missä jokainen strategia on, jokainen asiakirjan valmistellaan tässä suhteessa. Meillä ei ole siis kapasiteettia tietenkään jatkuvasti mm, tarkistaa niitä tuhansia tuotteita, jäsenvaltioissa tällä ohjelmointikaudella valmistetaan, mutta me myös tuemme strategioiden adaptointia kansallisella ja alueellisella tasolla. Tästä huolimatta meidän täytyy myös varmistautua siitä, että että ehtoja sovelletaan, eli eksanteen ehdollisuus seuraavalle ohjelmointikaudelle täyttyvät. Nyt kun strategia on muuttunut, niin edullisuus täytyy edelleen täyttyä. Tämä on siis ainoa osio, mutta me emme siis puutu millään tavalla siihen, millä tavalla tätä strategiaa täytäntöön pannaan tai tapaan, jolla tätä strategiaa valmistellaan, koska se ei kuulu meidän toimialamme. Ainoa kompetenssi, joka meillä tässä suhteessa on, on tarkistaa, että ovatko nämä kriteerit täyttyneet. Tämän siis haluaisin, halusin selventää ja niin, täällähän esitettiin myös kysymyskin siitä, että onko regiopääosastolla mahdollisuuksia arvioida kaikkien näiden ehtojen täyttymistä. Prosessi, jonka olemme ottaneet käyttöön, on se, että regiopääosasto on vastuussa tämän täytäntöönpanon arvioinnista, tietysti myös toimialakohtaisten pääosastojen avulla. Sillä kuten tiedätte, regiopääosasto rahoittaa eri toimialoja jäsenvaltioiden, kautta jäsenvaltioiden Emmekä voi väittää, että olemme jätehuollossa tai kuljetuksessa mitä asiantuntijoita. Tämä kuitenkin hoidettiin yhteistyössä muiden pääosastojen kanssa. Katsoimme kuitenkin aina tätä yhteyttä tähän rahoitukseen, sillä eksanteehdollisuuden ajatushan on se, että varmistaututaan siitä, että rahakäyttöehdot ovat kohdallaan. Katsomme siis vain tiettyjä täytäntöönpanokriteereitä – jotka tällä ohjelmointikaudella hyväksyttiin parlamentissa ja neuvostossa. Toivotaan, että seuraavalla ohjelmointikaudella ne ovat vielä läheisemmässä yhteistyössä näihin interventioaloihin ja mahdollisimman konkreettisia, koska se tässä on tavoitteemme. En tiedä, vastasinko kaikkiin kysymyksiin. Tutkimus on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen. Se on mielenkiintoinen, kun katsotaan seuraavaa ohjelmointikautta. On myös mielenkiintoista katsoa, mitkä jäsenvaltiot ja mitkä alueet ovat joutuneet enemmänkin tämän eksan tehdollisuuden kanssa työskentelemään. Sillä on tietysti totta, että täytäntöönpanoa vastuu ei aina ole ministeriössä. Jossain tapauksissa esimerkiksi Italiassa on paljonkin toimivaltuuksia alueellisella tasolla ja itse asiassa välillä tämä toimivaltuudet on sekoitettu, mikä on johtanut erilaisiin toimintasuunnitelmiin, mikä saattaa tietysti ei välttämättä merkitse sitä, että on paljon ongelmia, vaan sitä, että on paljon eri toimivaltuuksia. Kiitoksia. Darf ich Sie um kurze Stellungnahme? Pyytäisitte lyhyttä vastausta näihin. No, I, I think I, I agree. As I said, we... Ihan samoilla linjoilla ollaan. Lopuksihan esittelemme päätelmät. Päätelmät liittyvät enemmän niihin huoliin niillä ihmisillä, joita me haastattelimme. Ja tietenkin ehdotukset tulevalle kaudelle ovat vasta ehdotuksia, ja ne ovat vain äh, sitä, hallintoviranomaiset ovat huolissaan siitä, mikä tästä loppujen lopuksi muotoutuu. Enemmänkin nämä ovat sellaisia huolenaiheen ilmauksia. Äh, minulla ei ole mitään erityisiä henkilökohtaisia asioita, kommentteja tai mitä me olisimme tähän lisänneet. Kaikki tämä perustuu haastatteluihin ja siihen dataan, mikä meillä on ollut käytössämme. Tietenkin, jos tässä on jotain väärää, nämä ovat ehkä pelkoja, eh, jotka sitten täytyy käydä läpi. Näin tämä estyslistan kohta on käsitelty. Kiitokset. Kiitokset mielenkiintoista työstä. Sitten kohta 21 tilintarkastustuomion lausunto yhteistä maatalouspolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen koskevista komission asetusehdotusta. Herra Figuero saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, first, uh, I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin kiittää tätä valiokuntaa siitä, että se kutsui minut tänne paikan päälle esittelemään tämän näkemyksen. Ja mm, aina mielelläni esitän nämä kysymykset. Olemme teidän käytettävissänne, kun keskustelemme näistä kysymyksistä, mukaan lukien tämän konkreettinen lausunto. Toiseksi haluaisin todeta, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa olemme täysin tietoisia siitä, että yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelu on erittäin monimutkainen tehtävä. Ja näin tämä asiakirja ja komission luonnos on erittäin monimutkainen ja Sanoisin, että meidän, meidän lausuntomme on myöskin erittäin monimutkainen ymmärrettäväksi, koska meillä on hyvin rajallisesti aikaa käytettävissämme. Toteaisin, että korostaisin vain näitä lausuntomme pääviestejä. Yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa sellaisenaan julkisena politiikkana ja se, mikä liittyy tähän suoritusmalliin. Kun määritellään yhtenä maatalouspolitiikan ensimmäinen viesti, jonka välitämme, on se, että ei ole mitään hyvää pitkän aikavälin visiota, eikä selkeää sellaista. Emme sano, että tutkimuksia olisi, emmekä sano, että ei olisi mitään eri skenaarioita. Kyllä niitä on vaikka kuinka paljon, mutta me emme näe, mitä konkreettisia pitkän aikavälin visioita – on, jotka tukevat tämän poliittisen uudistuksen päätavoitteita. Toinen viesti, jonka välitämme, on, että mitä vankkaa taloudellisia, taloudellisia todistusaineistoja ei tarjota. Emme sano, etteikö dataa olisi, etteikö olisi paljon taloudellista todistusaineistoa, mutta olemme sitä mieltä, ettei se ole vankkaa todistusaineistoa, vahvaa sellaista, jotta voitaisiin säilyttää nämä päävaihtoehdot tämänhetkisessä maatalouspolitiikassa. Kolmas viesti, jonka välitämme, on ympäristö- ja ilmastotavoitteet, jotka riittyvät jäsenvaltioiden valintoihin ja komission arvioihin. Olemme sitä mieltä, että jos ajatellaan, että YMP olisi tässä 40 prosentin panoksellaan niin mukana, niin se on epärealistista. Se pohjautuu meidän arviomme tämänhetkisestä YMPstä ja niihin välineisiin, jotka liittyvät ympäristö- ja ilmastomääritelmiin. Neljäs viestimme on se, että yhteisrahoitustasot eivät heijastele eurooppaista lisäarvoa. Ja viimeiseksi toteaisimme, että suuremmille viljelijöille maksujen ylärajan asettaminen ovat, on rajallista, jos nämä, myös työvoimakustannukset jäävät yhempeen ulkopuolelle. Nämä ovat ne pääviestit, joita me olemme ilmaisseet, kun olemme pyrkineet määrittelemään tätä yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kun tarkastellaan sitten tätä YMPn suoritusmallia, niin siinä on useita eri muutoksia. Me toteamme, että ne pohjaavat näihin neljään pääkäsitteeseen. Toissijaisuus, suorituskyky, yksinkertaistaminen ja vastuukysymys. En aio nyt käsitellä toissijaisuuskysymyksiä enkä yksinkertaisuusjuttuja, koska meillä ei ole niin paljon aikaa, mutta haluan kuitenkin puhua hiukan suorituskyvystä ja vastuuvelvollisuudesta. Suorituskyvyn kohdalla toteamme, että tämä ehdotus ei sisällä riittäviä elementtejä, joiden avulla saadaan aikaiseksi tehokas, toimiva järjestelmä. Miksi ei? Sanomme näin, koska jotkut elementit puuttuvat. On olemassa selkeitä, spesifejä, määrällisesti määriteltyjä EU-tavoitteita, joiden kohdalla ö, tuloksia voidaan mitata. Toimenpiteet liittyvät suoraan tavoitteisiin ja ne puuttuvat. Ja olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme myös terve, kokonaisen kokoelman tuloksia mittaavia indikaattoreita. Me toteamme myös, että ehdotus on jo ottanut selkeästi heiken, heikompaan vastuuvelvollisuuteen sen puitteistoon. Miksi? Se, että ymmärrämme, että komissio tulevaisuudessa voi sertifioida totuudenmukaisuuden, tarkkuuden ja tilien täyden kattavuuden on olemassa, mutta kuitenkin olemme sitä mieltä, että suurimmassa osassa tapauksista ja kuluja se ei kykene toteamaan, ovatko maksut, joita tehdään edunsaajille, noudattavatko ne EU-lainsäädäntöä ja ne, jotka kuuluvat osaan YMP strategisia suunnitelmaa niistä en tiedä mitään. Ja näin ollen pohjaamme tämän varahoitoasetuksen ja muistamme siitä, että tilien mukana seuraa riippumattoman tarkastuselimen näkemys silloin, kun maksut ovat laillisia ja säännönmukaisia. Ja se, mitä saadaan nähdä, on, että meillä on kahdenlaisia kulutusalueita, ne, jotka koskevat e, muuta kuin YMP-strategisia suunnitelmia, ne taas, jotka taas sisältyvät niihin. Ensimmäisessä osassa se edustaa 2 prosenttia YMP-kuluista. Meidän näkemyksemme on, että ei ole mitään ongelmia laillisuuden ja säännönmukaisuuden suhteen, koska ne varmistetaan riippumattoman tarkastuselimen avulla. Toinen ala, joka edustaa 98 prosenttia YMP-kuluista, huomioimme, että arvioita sen suhteen, että onko tämä raportointi oikea tehdään ja tunnustamme, että hallintojärjestelmien arviointi tehdään tulevaisuudessa mukaan lukien hallintoelimet ja perusunionin vaatimukset. Sana kuitenkin nähdä, että millään tavalla ei voida va- varmistaa tätä riippumattomien tarkastuselinten avulla sen suhteen, että ovatko nämä maksut noudattaneet EU-lainsäädäntöä ja EU-strategisia suunnitelmia, joita asetukset vaativat. Tästä syystä tämä on se pääsyy, miksi sanomme, että meillä on heikompi uusi vastuujärjestelmä, sillä jotkut kansainväliset normit toteavat, että tarkastustodistusaineisto saadaan tekemällä tiettyjä valvontaprosesseja, mutta myös tekemällä sellaisia prosesseja, jotka sisältävät substantiivisia prosesseja, ja meidän mielestämme tässä uudessa järjestelmässä näitä ei ole. Eli substantiivityöt prosessit, niitä vaaditaan vain silloin, kun ollaan strategista suunnitelmien ulkopuolella kuluttamassa, eli 2 prosenttia kuluista. Ja tämän lisäksi yhteenvetona meidän mielestä on hyvä, että siirrytään toimintopohjaiseen malliin, jos se on vankka sellainen, mutta kuitenkaan tässä ei poisteta tarvetta sille, että tarkistetaan laillisuus ja säännönmukaisuus, jota EU-asetukset vaativat. Näin ei kuitenkaan nyt ole. Kiitoksia ja olen käytettävissä ne, jos haluatte esittää kysymyksiä. Address me. Thank you. Thank you, President. Ja vielen herzlichen Dank. Kiitokset. Esittelijämme on täällä kollega Zela. Pyydän, että lyhyesti puhutte vain. Niin lyhyt kommentti maatalouspolitiikasta. Se on kyllä monen haaste. Vaikkakin pyrin nyt siinä nyt ottamaan pari asiaa esille. Me kuulimme tilin esityksen. Kiitän herra Figueroa ja hänen työntekijöitään tästä, että he ovat hyvin tarkkaan katsoneet tämän hetkestä YMPn uudistusta. Mutta uskon, että tässä on tiettyjä myönteisiäkin elementtejä, joita komissio pyrkii aikaan saamaan uudistuksella, yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksella jotka perustuvat varmaan myöskin siihen, mitä parlamentti on tähän aina todennut, että pyritään sääntöjen yksinkertaistamiseen ja sitten suoritusperusteiseen järjestelmään, joka ja tulee tuloksia laskentaan. Mutta samalla olemme nähneet, ja tämän olemme myöskin uudistusyrityksissä nähneet, kun kun tämän hetkistä strategiaa uudistettiin maatalousalalla, että maksujen osalta ei paljon muutu kuitenkaan. Ja yksinkertaistaminen tarkoittaa tässä vain pelkästään sitä, että ei, ei suoritusta muuta, vaan laskenta- tai laskutusmenetelmää muutetaan. Se, että jäsenvaltio ottaa nyt jäsenvaltiot enemmän tähän vastuuseen. No, tämähän seuraa myös tästä. Ja kysymys onkin, että miten jäsenvaltiot vastaavat tähän haasteeseen, mitä olemme tähän mennessä tämän viherryttämisen yhteydessä kokeneet, että se nyt ei ollut kauhean onnistunutta. Ja tästä on monet kerrat myöskin puhuttu, kun on annettu vastuuvapautta komissiolle, että tavoitteita, joita haluttiin saavuttaa, ei saavutettu. Joten kysymys on edelleenkin se, että onko tämä kokonaisjärjestelmä, jossa tuetaan maataloutta talousarviosta, onko se ylipäätänsä ajanmukainen, koska näemme, että täällä maatalous tuottaa myöskin tuotantotuotteita ja tavallaan heidän pitäisi tehdä tämän markkinatalouden kriteerien mukaisesti. Se, että ovatko me maksut sitten läheisyysperiaatteen mukaisia ja annetaanko tukea siellä, missä se on tarpeen, niin eh, kun toisaalta nähdään sitten taas, että maatalous on teollistumassa yhä lisääntyvässä määrin, niin silloin herää kysymys, että tällöin voidaan myöskin tuloa mitata vain osittain. Onko kyseessä vaikka pieni maataloustuottaja, joka saa vain muutaman tuhat euroa suorina tukina, kun taas sitten toisaalta suuria maatalous-holding-yrityksiä, kaikkien päivät samat säännöt, niin tämä on kyllä tavallaan kyllä asia, joka on vähän väärin. Joten kysymys siitä, että mitä tavoitteita me haluamme nyt eurooppalaisessa maatalouspolitiikassa saavuttaa ympäristö- ja ilmastotavoitteen osalta ja miten pannaan tämä täytäntöön, mitä tulee sitten myöskin monimuotoisuuteen, tämäkin pitää ottaa huomioon, niin tulevatko jäsenvaltiot antamaan oman panoksensa tähän ja voidaanko tämä kaikki saavuttaa strategisten suunnitelmien avulla, joissa jäsenvaltiot ovat enemmän vastuullisina. Nämä kysymykset ovat nyt ilmassa ja toivottavasti komissio voi antaa meille tähän liittyen hyviä vastauksia, miten tämä sitten täytäntöönpanossa tulee onnistumaan että suoritusperusteinen järjestelmä, kuinka se voi sitten luoda eurooppalaista isä, lisäarvoa. Miten tämä uusi strateginen lähestymistapa voi nämä tulokset saada aikaiseksi? Ja kuitenkin voidaan, voitaisiin luottaa siihen, että maksut tehtäisiin oikeudenmukaisesti. Tämä niin sanottu maksujen rajoittaminen, tämä capping, joka pitäisi koskea suuria yrityksiä, niin uskon, että tämä on oikea lähestymistapa, mutta kuulen myöskin kollegoilta. Tämä on ainoa asia, jota kaikki kiinnostaa, joka heti pitäisi kuitenkin poistaa. Mutta kuten komissiokin, mekin teemme tämän asian eteen jotain ja pyrimme ainakin vähintään tämän asian pelastamaan. Kiitoksia. Minullakin on kysymys. Nämä underlying transactions, se mitä tilastuomioistuin totesi, että EU ja jäsenvaltioissa nämä ovat yhdessä. Ovatko nämä, mitä vaikutuksia tällaista olisi? Ja sitten, mitä tämä vaikuttaa sitten näiden maksujen säännöllisyyteen ja laillisuuteen? koska tämä mitä tilin tuominen etuus tarkoittaa, että me, me pystytään millään tavoilla sitten valvomaan sitä, mitä valtion tasolla tapahtuu. Ja tämä on aika vaikuttava asia ja vaikuttaisi huomattavasti asioihin ja tällä pitäisi olla seurauksia. Mutta edustaja Sarvamaa seuraavaksi. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin ja kiittäisin kovasti tilintarkastustuomioistuinta. Mutta Haluaisin vähän selventää komission ehdotusta, jotta ymmärrätte, miten voidaan ymmärtää kriittiset kommentit, joita aion esittää tilintarkastustuomioistuimen raportista. Ensinnäkin minulla on vahva tunne siitä, että tilintarkastustuomioistuin pyrkii löytämään nyt oikean tasapainon eh, toisaalta taakan poistamiseksi viljelijöiltä ja sitten eh, tehokkaan taloudellisen tarkastuksen suorittamisen niin, että julkisia varoja ei käytetä väärin. On, kannattaa huomata, että vuonna 2015 mehän Euroopan parlamentissa teimme valiokunta-aloitteisen äh, mietinnön, missä puhuttiin äh, yhteisön taloudellisten äh, etujen valvonta kohti tarkastus, suoritusperusteista tarkastusta maataloudessa. Ja minä olin esittelijänä tässä. Me, meillä oli yli 500 positiivista ääntä 600 täysistunnossa. Vaikuttaa siltä, että osa avainasioista talousasio, talous arviovalvonnan valiokunnassa on hyväksytty komissiossa alunperäisessä ehdotuksessa esimerkiksi, että tätä yhden yhtenäisen tarkastuksen menettelyä levitettäisiin sinne. Ja nämä jätettiin pois tästä esityksestä ja minusta niitä pitäisi paremmin ottaa huomioon tässä lausunnossanne. Vaikuttaa siltä, että komission lähestymistapa virtaviivaistaa ymppiä on valtaista jäsenvaltiot ja päivittää tätä valvontakehystä, ottaa huomioon tämä, nämä siirtyvät roolit. Meidän on ymmärrettävä, että kysymys on tosiaan roolien siirtymisestä koko YMP-ehdotuksessa ja vastuista maanviljelijän, jäsenvaltion ja komission välillä. On keskeistä tulevalle hyvälle toimivalle yhteiselle maatalouspolitiikalle ja sen suoritusperusteisuudelle, että viranomaisilla on mahdollisuus ja toimivalta ottaa käyttöön sellaisia toimenpiteitä, jotka soveltuvat nimenomaan niiden alueille ja siihen jäsenvaltioon. Jos haluamme tuloksia tästä, niin mielestäni tämä on se tapa saada optimaalinen tulos syntymään. Ja sen täytyy tarkoittaa vähemmän yksityiskohtaista mm, sääntelyä, enemmän joustavuutta, kansallisissa yhteisen maatalouspolitiikan suunnitelmissa niin, että toimivaltainen viranomainen voi mm-hmm. valvoa sitä, että saadaan mitattavia tuloksia. Olen samaa mieltä tuomioistuimen kanssa siitä, että pitää tietenkin määritellä, mitä se suoritus on, mitä se tarkoittaa, koska muuten meillä on eh, jatkuvia ikäviä yksityiskohtia, mitä pitää valvoa, ja maanviljelijä ja yleinen mielipide ei ymmärrä tällaisia. Komission ehdotuksen vaikuttaa siltä, että vuotuinen suoritus clearance vaatii edelleenkin vankkaa pohjaa tilien selvittämiselle, mutta erona on se, että päähuomio tässä olisi tuotoksissa, ei siinä, miten on noudatettu jokaista yksityiskohtaa määräyksessä. Mutta tässä Päinvastoin kun komission ehdotuksessa sanotaan, että tilintarkastustuomioistuin tervehtii nyt sitä, että otetaan käyttöön uusia vaatimuksia, joita on valvottava ja auditoitava, mutta he eivät ole valmiita päästämään irti mistä vanhoista määräyksistä, ja sitä me emme ainakaan halunneet meidän mietinnössämme 2015. Meidän täytyy päästä irti siitä ajatuksesta, että on vain yksi tapa tehdä asiat, ja se on se ainoa oikea tapa. Jos me juutumme äh, tällaisen ajattelutapaan, emme ikinä pysty parantamaan politiikkaa. Olen pahoitellekin, meillä ei enää ole meidän pitää. Meillä on monia muitakin puhujia vielä. Thank you, Mrs. Uh, Chair, Mr. Figueredo. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvät valiokunnan jäsenet. YMP on hyvin oikein kritisoitu viime vuosina aivan oikeinkin eri toimijoiden kohdalta, varsinkin ilmasto- ja ympäristöulottuvuutta YMPssä ja siihen, millä tavalla se liittyy oikeudenmukaisuuteen. Ja sitten toinen asia on erityisen kuuma peruna valitus hallinnollisesta taakasta ja monimutkaisuudesta, jonka YMP aiheuttaa. Monet näistä kommenteista esitettiin tuomioistuimen toimesta ja komissio on kuunnellut sitä huolella nämä uudistuspyrkimykset komissiossa ovat vakavasti otettava pyrkimys korjata tätä tilannetta ja siksi olemme painottaneet tätä voimakkaasti. Tulotukia tulee erityisesti valvoa ja tästä syystä haluamme myös päästä tästä noidankehästä, jossa on yhä yksityiskohtaisempia valvontoja ja tarkastuksia. Ja siksi keskitymme nimenomaan tulosten saamiseen. Tuomioistuimen näkemys kritisoi useitakin näkökohtia, ja tämä meidän mielestämme on kyllä aivan legitiimi näkemys ja heijastelee nimenomaan tuomioistuimen roolia. Voin vakuuttaa teille sen, että me tulemme tutkimaan tätä lausuntoa huolella, ja olemmekin näin jo tehneet. Valitamme kuitenkin siitä, että meidän mielestämme tässä ei oikein huomioida koko ehdotusten tavoitteellisuutta eikä niiden taustalla olevia poliittisia ja hallinnollisia realiteetteja. Kolme pääasiaa ottaisin lyhyesti esille. Tulotuet, ympäristöasiat ja uusi suoriteperustainen malli. Kun puhutaan tuorista tuista, niin tässä on otettu esille yksityiskohtaiset näkemykset, ja tämä on tärkeä osa tulevaisuutta, jota voidaan varmistaa elintarviketurvallisuus, ilmasto ja ympäristötavoitteet, kuten myöskin maaseudun elävyys. Tällainen pakollinen tulojen uudelleenjako ottaa huomioon myös oikeudenmukaisemman tulonjaon. Lausunnossa sanotaan myös, että ehdotus ei heijastele tulevia ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Me emme ole tässä samaa mieltä, sillä komission tavoite ehdotuksessa on ollut se, että muun muassa otettaisiin esille kritiikki, joka saadaan tuomioistuimelta. Ja viherryttämisen puute esimerkiksi on yksi näistä uusi vihreä arkkitehtuuri ottaa mukaan paremman ehdollisuuden ja se soveltuu pintalakohtaiseen maksuun kaikille edunsaajille ja näin lopettaa tämänhetkisen vihreyttämisjärjestelmän puitteissa tapahtuvat maksut. Ympäristöystävälliset ja muut toimet ovat tässä mukana pilarin to- kaksi alla ja meillä on 30 prosentin vähimmäismaksuosuus, joka on rajoittavampi, koska siitä on poissuljettu maksut, jotka koskevat luonnonhaitta-aloja. Yhteydet EU-lainsäädäntöön on otettu myös tässä huomioon. Ehdotuksessa vaaditaan jäsenvaltioita ja niiden ympäristöviranomaisia, kuten myöskin kansalaisyhteiskuntaa, joka on mukana tässä valmistelutyössä, olemaan mukana suunnittelutyössä. Kun katsotaan tätä uutta suoritusmallia, joka liittyy suoraan tämän ehdotuksemme sisältöön, niin tuomioistuin on tällä hetkellä pyytänyt komissiota vahvistamaan YMPn suuntautuneisuutta. Monet kertomukset, jotka nyt on äskettäin julkaistu, ovat tarkastelleet näiden tavoitteisiin pääsemistä ja politiikkamme vaikutusta. Juuri tähän pureudummekin uudessa mallissamme. Me haluamme nähdä, miten näitä tavoitteita on saatu toteutettua jäsenvaltioiden mm, toimesta. Haluamme ottaa mukaan tähän prosessiin, haluamme säilyttää tämänhetkiset hallintomallit ja yhdistää ne monivuotiseen valvontaan, joka mahdollistaa taas sen, että voimme puuttua sellaisiin tilanteisiin, jossa kulut eivät vastaa tuloksia. Mekaninen lähestymistapa suorituskykyyn ja se, että työstetään tätä uusien tavoitteiden pohjalta ja yhdistetään – tämä miltei teknisellä tavalla toisiinsa. Ei meidän mielestämme ole realistinen vaihtoehto, mutta meidän täytyy, mehän olemme tästä keskustelleet jo aiemmin. Kun tarkastellaan lausunnon arviota tästä ehdotetusta tästä assurance-mallista, niin kun jätämme huomiota sen, että meillä on tiettyjä periaatteita, jotka käyvät sen ulkopuolelle, juridinen arkkitehtuuri, joka tässä mallissa on mukana, sisältää muun muassa sen, että EU-lainsäädännön tavoitteena on ohjata jäsenvaltioita, kun nämä luovat ympäristön, jossa toimia. Tämä löytyy artiklassa 9 strategisessa suunnitelmassa artiklassa 35 ja 53 horisontaalisessa säännöksessä. Sama koskee myös sertifikaatioelinten roolia, varsinkin kun tarkastellaan sitä, miten jäsenvaltioiden hallintojärjestelmät toimivat ja toimivatko ne kunnolla. EU-perusvaatimuksia tulee myös noudattaa jäsenvaltioiden puolelta. Ja tämä on siis juridinen kontrolli, kun puhutaan laillisuudesta ja kulujen säännönmukaisuudesta. Lopuksi se, että vaadimme sitä, että perus EU-sääntöjä pitää noudattaa, niin tuomioistuinen päätös johtaisi ehdottomasti kaksitasoisen järjestelmään, jossa olemassa oleva järjestelmä edunsaajien tasolla täydentyisi uudella suoritustasolla. Tämä kuitenkin johtaisi siihen, että meillä olisi valtava lisätaakka kaikille. Voitteko hidastaa hieman puhettani? this would trigger an enormous additional burden for all actors was exact. Ja näin ollen tämä oli syy siihen, että komissio ehdotti järjestelmää vaikka kuitenkin astuttiin selkeä askel taaksepäin yhteensopivuudessa. Komissio on tietysti aina valmis ottamaan oppia mm, tuomioistuimen päätöksistä, jotta saadaan aikaiseksi ja parannettua tätä tehokkuutta. Ja noudatamme sääntöjä. mikä ei ole tietenkään täydellistä, mikä on lähtökohta, ja se koskee varsinkin tällaisia ehdotuksia kuin komission ehdotus YMP-uudistukseksi. Lisäksi valitamme sitä, että tässä on pitäydytty vanhanaikaisuudessa, kun puhutaan YMP-uudistuksesta, vaikka jotkut uudistukset meidän mielestämme olisivat auttaneet tätä prosessia samanaikaiseksi parat mahdolliset tulokset. Kiitoksia kovasti. Ich habe jetzt die Antwort auf meine zwei... Mutta en kuullut kyllä vastausta näihin kahteen kysymykseeni. The first question related to the... Ensimmäinen kysymys liittyy EU-sääntöjen soveltamiseen Täytäntöönpanomalli on rakennettu niin, että EU-säännöt osoitetaan jäsenvaltioille, niin että jäsenvaltiot voivat käyttää omaa harkintavaltaansa, joka niille annetaan nyt tässä ehdotuksessa, asettaa oma juridinen kehyksensä edunsaajille. Tulevaisuudessa tekisimme niin, ja tämä olisi myös tietenkin sitten varmennuselimen tehtävä, olisi varmistaa, ovatko jäsenvaltioiden hallintoviranomaiset, eli varmennuselin, koordinaatioelin ja mm, toimivaltainen elin, onko jäsenvaltio yleisesti noudattanut EU-sääntöjä vai löydämmekö vakavia puutteita eh, hallintoelimissä eh, ja siinä, miten sovelletaan EU, eh, perus-EU-vaatimuksia. Voisitteko muistuttaa minua toista kysymyksestänne? Was ist eine underlying transaction? Underlying transaction. Kenelle, keneltä? Artikla 35 horisontaaliasetuksessa tarkentaa, että tukikelpoisuus EU-rahoitukselle vaikuttaisi tulevaisuudessa menoihin, joita jäsenvaltio ilmoittaa Euroopan komissiolle. Ja se tarkoittaisi sitä, että totuudenmukaisuus ja säännönmukaisuus, jos näin päätetään, ne mitataan suhteessa EU-budjettiin ja jäsenvaltioon. Das heißt, um, da wird dann geprüft. Tämä tarkoittaa sitä, että oletteko te lähettää sinne varaa vaikka jäsenvaltioille kaksi miljardia, ettei mitään, mitään virheitä ole tehty. Mutta ette sitten tiedä enää, mitä sitten tämän edunsaajan osalta tapahtuu. Onko tämä nyt se suunnitelma? No, that's certainly not the plan. No ei se suunnitelma ole, mutta puuttuu nyt aikaa selittää tätä yksityiskohtaisemmin. Do it now. Yeah. Voitte tehdä sen nyt. As I said, uh... Hyvä on. Kuten sanoin, se mitä tarkistimme relevanteissa tarkastuselimissä, ensinnäkin varmennuselin, mutta sitten myös komissio, niin ensinnäkin katsoimme, onko jäsenvaltioissa olemassa operatiivinen hallintoviranomaisjärjestelmä, onko heillä maksuviranomainen, joka toimii, onko heillä varmennuselin, joka on toiminnassa ja toimii hyvin ja niin edespäin. Tämä on ensimmäinen tärkeä tae sille, että äh, EU-sääntöjä täytäntöön pannaan oikein. Sama koskee myöskin eh, IAX-järjestelmää, joka on aivan erinomainen järjestelmä pintalatuille. Sitten toinen uudistus, uudistuksen ulottuvuus on, että EU vetäytyisi pitkälti sääntöjen tekemistä. Meillä olisi paljon vähemmän EU-tasoisia sääntöjä kuin meillä oli aikaisemmin koska nehän ovat syy sille, miksi valitetaan hallinnollisesta taakasta ja monimutkaisuudesta järjestelmässä. Tiedättehän, että puhumme siitä, mm, kuinka leveä vaikka joku suojavyöhyke on, kuinka leveä oja on tai kuinka syvä se on. Tämä on menneisyyttä pian. Meillä olisi vähemmän EU- sääntöjä, yksityiskohtaisia sääntöjä, mutta yleisluonteisia sääntöjä ja jäsenvaltioiden pitää sitten omat interventionsa suunnitelma niiden tavoitteiden valossa, jotka on esitetty EU-säädöksessä, EU-asetuksessa asettamalla tavoitteita, jotta voidaan varmistaa se, että komissio ja varmennuselin voivat tarkistaa, onko nämä määrälliset tavoitteet sitten saavutettu. Ja tässä asiayhteydessä tietenkin tarkistaisimme myös sen, noudattavatko jäsenvaltiot EU-sääntöjä, mutta tämä järjestelmä välttämättä ei enää tarkoittaisi komission yksilökohtaista tar- tarkistusta, vaan sitten pitää noudattaa jokaisessa tapauksessa niitä kansallisia sääntöjä. Järjestelmä, joka on todella suoritusperusteinen, se ei voi olla erilaista, koska muuten meillä olisi järjestelmä, missä meillä olisi ö, yhtäältä suorituksen taso ja valtava vaatimus esimerkiksi ö, raportointiin, suoritusten raportointiin, ja samalla meillä olisi ö, tämä noudattamistaso, kaikella lainsäädäntöllä, mikä meillä olisi, eh, on olemassa tällä hetkellä, se kyllä tappaisi kaikki tuottajat ja varmasti lainsäätäjät ja jäsenvaltiot eivät ikinä suostuisi tällaiseen järjestelmään. Niin ollen se, että valitaan tällainen suoritusperusteinen järjestelmä, tarkoittaa tiettyä valinnanvaraa, eh, vetäytyä rajallisesti compliance-puolelta, kunhan saadaan riittävät varmistukset siitä, että se mitä Euroopan unioni on rahoittanut, on yhteensovitettu eh, jäsenvaltioiden tasolla täytäntöönpanossa eh, ja EU-sääntöjen suhteen. Kiitos. Niin, tämä on teoria, ymmärsin kyllä tämän, mutta, mutta keski, pitkällä aikavälillä tämä on sitten maatalousrahastojen tuho, koska tämähän ei sovi tähän yhteen tämän järjestelmän kanssa. Haluaako tuomistua vielä puheenvuoron lopuksi? Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thank you very much for the... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä kommenteista. Ja haluaisin painottaa vielä sitä, mitä herra Seller totesi täällä meidän raportistamme liittyen viherryttämiseen ja kysymykseen liittyen viherryttämiseen. Haluaisin minä myös ottaa esille edustaja Saromaan kysymyksen. Eli kysymys siihen, että voidaan paremmin määritellä tavoitteet. Haluaisin kiittää myös edustaja Kressleriä kysymyksestänne. Mistä oli hyviä, on pelkästään hyviä kysymyksiä täällä. Ja Eli Magallon tarkoitusperä, että pyritään parantamaan järjestelmään, sehän on jotenkin hyvä. Mutta haluaisin vielä ottaa esille tämän perustavanlaatuisen kysymyksen tämän valiokunnan toimivaltuuksiin liittyen ja, ja suunniteltuun ohjelmaan tai järjestelmään liittyen. Ja Salma totesi, että, että tänään on tehty tavallaan haasteellinen joka pitää löytää sitten suoritusperutteisen järjestelmän ja valvonnan välinen hyvä tasapaino. Ja haluaisin olla selkeä tässä, että tilintarkastusomioista ei halua yksityiskohtaisia sääntöjä. Emmekä ole huolestuneita, jos yksityiskohtaiset säännöt, jos niitä ei sitten loppu hyödynsaajat noudattaa. Mutta tilintarkastustuomioistuin kyllä huolehtii, huolestuu siitä, jos säännöt, joita lainsäätäjä on hyväksynyt, siis parlamentti ja neuvosto, jos niitä noudattaa jäsenvaltioissa vai ei. Sillä jos meillä oli valvontaa näihin sääntöihin liittyen, joita täällä hyväksytään, niin tällä herättää kyllä kysymys, mitä nämä sitten säännöt, mitä merkitystä niistä oikein on? Pitääkö niin niitä pitää noudattaa. Kuinka voidaan taata se, että niitä noudattaa, jos ei voida valvoa niitä? Nämä yleiset säännöt, joita hyväksytään täällä parlamentissa. Tämä on siis tälläkin se varsinainen kysymys. Ja kysymys onkin että, että tässä asetuksessa me olemme varmoja, että tässä on tarpeeksi erilaisia tekijöitä, että voidaan valvoa saatuja tuloksia Ja tiedämmekö, että, että ovatko hallitusten järjestelmät tarpeeksi hyvin tehtyjä ja toimivia. Mutta emmekö todellakaan tiedä, miten tämä loppu edunsaajien osalta sitten tapahtuu. Että jos nämä yleensä täällä parlamentti hyväksystä, niin noudattavatko he näitä sääntöjä? Entenkä vaadi sitä, että komissio menee paikan päälle tekemään tämän valvonnan. Enkä vaadi myöskään sitä, että tiedon tilintarkastustuomioistuin menee paikan päälle tekemään näitä tarkastuksia. Tämähän on sittenkin varsin taakka. Mutta minä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme tarkastuksiin riippumattoman elimen, joka on jäsenvaltioiden tasolla, joka voi sitten todeta, että loppuedunsaajien saavat maksut, ne maksut noudattavat tämän talon hyväksymiä sääntöjä. Ja tämä on se meidän kysymyksemme. Ja säännöt, jotka tehdään näin YMP-suunnitelmiin jäsenvaltioiden tasolle, ovat sitten tietenkin teidän astusten tulosta ja pitää katsoa, että niitä noudatetaan. Ja et ei varmaankaan ole vaikea luoda tällaisia mekanismeja, mutta tällä on tietenkin tiettyjä seuraamuksia mutta emme pyydä kaksinkertaisia tarkastuksia tai enemmän raskaita toimielin tarkastuksia, vaan me pyydämme sitä, että joku tässä järjestelmässä, joku, ei, ei useammat toimijat, vaan yksi tekee valvontaa liittyen näihin maksuihin. Ja että parlamentin ja neuvoston hyväksymät säännöt niiden mukaisesti. En nyt huolestunut näistä säännöistä, vaan olen huolestunut jäsenvaltion tasosta. Ja olen huolestunut, että komissio ja tilintarkastustuomioistuin voi antaa ainakin lausuntoja tämän tyyppisestä laillisuudesta tai laittomuudesta. Toivottavasti nyt tuli tämä nyt selväksi kuitenkin teille. Kiitoksia. Kiitoksia. Esitteli vielä pieni lyhyt loppupuheenvuoro, hyvä. Niin tämä on varmaankin ikuinen ongelma mitä täällä on aina mainittu. Onko tarpeeksi luottamusta kaikkiin tasoihin? Tämä on se ongelma. Ja ne säännöt, jotka kaikki ovat yhdessä päättäneet, tullaanko ne sitten myöskin sananmukaisesti panemaan täytäntöön? Mikä minua joskus tässä parlamentissa häiritsee, on se, että joissain asioissa meillä on lainsäädäntötoimissa ihmissä, jotka jokaisessa poliittisessa yhteydessä kyllä poissuljettaisiin näistä kautta suoraan edunsaajia nimittäin ja vaikuttavat kuitenkin sääntöjen tekemisessä. No tältä tämä näyttää ja komissio totesi, että me annamme luottamuksen eteenpäin jäsenvaltioille, että annamme päätöksentekoa heille, koska ovat mukana tässä. Ja tämä on nyt tämän seuraus. Ja olenkin jännittynyt näkemään, mitä vastuuvaliokunnan kollegat tähän sitten tekevät. Näin tämä esitysten kohta on päätetty ja Olaf, olen pahoillani teille tulee paljon työtä. Tästä tulee varmaan paljon uusia petostapauksia, että tulette käsittelemään ja voitte aloittaa uuden toiminnan tämän osalta. Onko sitten Slovakia tai Tsekki vai Unkari, mikä, mikä jälki jättää tänään sitten. Mutta katsotaan, Tämä ei varmaankaan ole mikään hyvä idea. Eli varmaan tulemme keskustelemaan tästä vielä. Tällä tavoin olemme tämän kokouksen päätöksi nyt. Seuraavaksi tulee kokous suljetun ovin, että pyydän teitä poistumaan nopeasti paikan päältä. Kiitokset lausunnosta.